Okay, good morning again, everybody, now to our single IMCO uh, meeting. Um, and we uh, just Hyvää huomenta kaikille. Lähdetään liikkeelle äänestyksistä. Näin Daltonin mietintö. Ensin Daltonin mietintö kuluttajasuojasäännöistä. Kompromissi nolla tai O, en tiedä. Tiedätte varmaan mitä tarkoitan puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 206 puolesta vastaan, tyhjää. Ai kompromissi yksi, anteeksi, kompromissi yksi. Kompromissi yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja 206 nyt puolesta vastaan tyhjää, Hylätty. Tarkistetaan. 206. Page There is one EPP too Yksi EPP näni niin liikaa. Now it's okay. We close the vote. Nyt se on ok. Äänestys loppuu. Hylätty. Kompromissi 2a. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2b. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ei vaan tarkistus 214-215, identtiset tarkistukset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 226 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 230 puolesta vastaan, tyhjää, epäselvä tulos, en näe riittävästi käsiä, tarkistetaan 230. sd ryhmästä on yksi ääni liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 271 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 279 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty tarkistus 283 ja 284 identtiset tarkistukset puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 288 ja 289 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus 290 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 291 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty sitten siirrymme 292 tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 294 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 295 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 296 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 18 puolesta. Ja siitä ei äänestetä, koska yhtenä ryhmänä äänestettiin aikaisemmin. Joten tarkistus 312 puolesta vastaan tyhjää hylätty 313 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 314 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 315 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvä tulos tarkistetaan. 315 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 20 puolesta. Ai siitä ei äänestetä. 326 puolesta vastaan tyhjää. Mitä D tekee? Uudestaan 326 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 327 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 4. Siitä ei äänestetä. 341 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 343 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 348 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 350 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 351 puolesta vastaan tyhjää Epäselvä tulos. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. 351. Äänestys päättyy. Hylätty. 352 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 353 puolesta vastaan tyhjää. Antaa niitä Äänestit puolesta. Selvä hyväksytty. 354 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 355 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 356 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 357 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 359 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 360 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 361 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 362 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 363 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 364 puolesta vastaan, tyhjää Hylätty 365 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 367 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Seuraavana 374 375 identtiset tarkistukset puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 376 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 378 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Tarkistetaan 378. We close the Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty, mutta en nähnyt sitä. 379 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 380 puolesta vastaan tyhjää. Pascal käynnistää EPPn kanssa. No uudestaan. 380 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 381 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 382 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 383 puolesta vastaan tyhjää hylätty 384 puolesta vastaan tyhjää hylätty 385 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 394 puolesta vastaan tyhjää hylätty seuraavana 397 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 406, 407 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 408, 409 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 411 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 410 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 412 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 413 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi. Ei, sitä ei äänestetä. 423 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 421 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 422 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ja sitten 442, tarkistus 442 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 54 Löysivätkö kaikki tarkistuksen 54 puolesta? Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 57 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 58 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Seuraavana tarkistus 81 ja 5. Identtiset tarkistukset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava raukeaa, joten tarkistus 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 Okay. So, um... Selvä. 99 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana Tarkistus 110 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana 115 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Seuraavana tarkistus 132 puolesta vastaan tyhjää. 132. 132 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 133 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Seuraavana tarkistus 168 puolesta 168 löysivätkö kaikki puolesta? vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten pääsemmekin loppuäänestykseen. Ensin mietintöluonnos näin muutettuna. Äänestys alkaa. Vote. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty 37 puolesta yksi vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. And now we, um, first, before giving the floor to Dan, I would like... Ennen kuin annan Danille puheenvuoron, haluaisin aloittaa äänestyksen koskien mandaattia, jolla aloitetaan toimielintävälliset neuvottelut. I close the vote. Äänestys päättyy. Sekin on hyväksytty. 36 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Dan, haluatko puheenvuoron? Very much, Chair, for being very... Kiitos puheenjohtaja, olittepa tehokas johtaessanne tuota äänestystä. Haluan esittää kiitokseni vielä kaikille varjoesittelijöille, virkamiehille ja kollegoille, jotka auttoivat tässä työssä, joka eteni todella nopeasti. Kiitokset siis kaikille tekemästänne työstä. Ja nyt tässä saimme valiokunnalle hyvin selkeän mandaatin. Toivon näin ollen, että voimme käynnistää toimielintäväliset neuvottelut mitä pikimmin ja saada asian hoidettua ennen tämän toimikauden päättymistä. Tämä on vahva kanta. Kiitokset teille kaikille. Ja nyt kolmikanta neuvottelu odottaa. Saamme varmasti aikaan siellä hyvän sopimuksen. Kiitos. Luck with it. Um, onnea We continue with our next vote and it is on the insurance against... Sitten menemme seuraavaan äänestykseen. Kyseessä on moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvä vastuunvaralta otettava vakuutus ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaan saattaminen kohta 20. Dita Charanzova on esittelijämme. Äänestämme ensimmäisenä tarkistuksesta 12. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjiä. Otetaanpa uudestaan. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juri 11 puolesta Evan se raukeaa. Seuraavana kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Juri 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta, itse asiassa 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 Tarkistamme 93. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Seuraavana kompromissi viisi puolesta. Vastaan tyhjä, Hyväksytty. Tarkistus 38. 38 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. Juuri 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 109 ja juuri, ei vaan hetkinen, emme äänestäkään näistä, vaan suoraan menemme tarkistukseen 40 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 111 puolesta vastaan, tyhjä, epäselvä. 111. Tarkistamme. We close vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty sitten. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 42 ja 122 identtisinä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta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 Hyväksytty. Kyllä, minä tästä selviän. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Sata viisi seuraavana puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. Juuri yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juuri neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juuri kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme 64. We close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 68 puolesta. 68 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kuusikymmentäyhdeksän, ei vaan 71 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juri 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Open the vote. No, we need to vote on the second part of this. Uh, sorry. Hetkinen. Anteeksi vain. Tein virheen. Meidän on hieman palattava. Tarkistus 72. Meidän on äänestettävä tästä ensimmäisestä ei ensimmäisestä, vaan toisesta osasta. Eli tarkistus 72, toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Ja nyt voimme siirtyä koneelliseen loppuäänestykseen. Yeah, I did it. Sorry. Um, ah, apparently we have to vote again. Sorry. Is everybody? There are still five people who have to vote normally. Viisi vielä jäljellä. Jos haluatte äänestää, vielä ehtii kaksi vielä. Yeah, okay, then we close the vote. And it is Äänestys päättyy. Hyväksytty 34 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut Ditalle. Haluatko käyttää puheenvuoron? Thank you very much, Madam Chair. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan esittää kiitokseni kaikille varjoesittelijöille, jotka tekivät kanssani yhteistyötä. Heidän ansiostaan saimme aikaan Euroopan parlamentin kannan nopeasti ja toivon, että samoin käy sitten neuvostossa ja saamme käynnistettyä neuvottelut mitä pikimmin. Kiitos oikein paljon. Kiitokset Dita. Nyt voimme siirtyä seuraavaan äänestykseen. Kyse on asetusehdotuksesta sisämarkkinoita yrittää yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen. Nikola Dantti on esittelijämme. Aloitetaan äänestys. Tarkistus 43 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 Kompromissi kolme. Löytyykö? Puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrytään eteenpäin. Envi 25. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 41 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Tarkistetaanpa Agri 41. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom-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 264 ja Envi 32 identtiset. Puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hylättiin, mutta haluaisin tarkistaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 36 ja Agri 51 identtiset, ei vaan 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 60 puolesta vastaan tyhjää. Haluaisin tarkistaa tämän Agri-tarkistuksen. Hyväksytty. Seuraavaksi Envi 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 65 puolesta vastaan. Tämä on nyt hyvin epäselvää. Agri 65 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Pyytäisin, että EPPn edustajat nostaisivat käteensä äänestyksessä. Minun on vaikea nähdä. Äänestys päättyy selvästi hyväksytty. To NV39 in favor, against, abstentions adopted. Hyväksytty. What you were. Niin, että näyttäneet näin kylläkään, Andreas. Meillä on vielä kolme jäljellä täällä. Envi 39. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Envi 40 ja Agri 66 identtiset puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 41 puolesta vastaan tyhjä hy- hylätty. 67 Agri puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. then Envi Envi 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi Agri. Ei, tuohan hylättiin, joten vuorossa on Agri 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 277 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 278 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Agri 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 101 Minulla se on sivulla 39, mutta en tiedä teistä, joten tarkistus 101 ja ITRE 12, jotka ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 110 minun listassani se on seuraavalla sivulla ja useimpien meistä. Siis 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 119, kaksi sivua. E, edetään jälleen tästä. 119 löytyykö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Ekon 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta. 14 kyllä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 8 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hylättiin, mutta tarkistetaanpa tuo Envi 8 vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. Ekon 13 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 136, 137 puheenjohtaja korjaa. 137 puolesta vastaan tyhjää ylätty. Tarkistus 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi Ekon 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 17 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hylättiin, mutta tarkistetaan Ekon 17. Äänestys päättyy. Hylätty. Ekon 18 puolesta vastaan tyhjää Epäselvää tämäkin. Tarkistetaan Ekon 18. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Budjetti kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 143 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Budjetti neljä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 22 puolesta vastaan. Odotetaanpa vielä demareita siellä. Agri 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 153 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 155 puolesta vastaan. Tyhjää Hylätty. Tarkistetaan. 155. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt vuorossa Ekon 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti Ekon 21. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja vuorossa loppuäänestys. Se toimitetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 30 puolesta, kahdeksan vastaan ei tyhjä. Lämpimät onnittelut esittelijälle. Nikola, haluan antaa sinulle puheenvuoron. Ole hyvä. Grazie Presidente. Joo, penso... puheenjohtaja. Olemme tehneet tässä mielestäni erittäin hyvää työtä. Tämä oli monimutkainen työ. Tässä korostettiin monien valiokuntien lausuntoja ja joillakin niistä oli erityisvaltuuksia. Haluaisin kaikkia varjoesittelijöitä ja henkilökuntaa kiittää, jotka olivat mukana tässä tärkeässä työssä. Uskon, että olemme nyt luoneet pohjan vahvemmille sisämarkkinoille ja taloudellisesti vahvemmalle. Tästähän saadaan sitten todella tulevaisuutta varten raamit sisämarkkinoille, ne voivat olla vahvemmat ja niillä voidaan tueta pk-yritysten kilpailukykyä Euroopassa. Uskon, että tämä on erittäin hyvää työtä. Nyt pallo on neuvoston kentällä. Siellä olisi päästävä sopimuksen ja löydettävä riittävät resurssit niin, että saadaan tämä hyvin tärkeä suunnitelma toteutettua. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitokset. Ennen kuin jatkamme, meillä on hyvin paljon aina tukea sihteeristöltä, mutta erityisesti nyt haluaisin esittää kiitokseni Susannalle, joka valitettavasti jättää meidät, ei toki toimielimiä, mutta hän siirtyy Euroopan komission palvelukseen. Susanna, kiitoksia yhteistyöstä. Meillä on ollut kunnia tehdä kanssasi työtä. Kiitos meiltä kaikilta. Ja nyt Jatkamme äänestyksiä. Seuraavat äänestykset ovat huomattavasti lyhyempiä kuin nuo edelliset. Nyt toimitamme äänestyksen direktiiviehdotuksesta. Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentäminen me toimitamme tästä yhden äänestyksen koneäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Kaksi ääntä vielä uupuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 24 puolesta, kolme vastaan, kymmenen tyhjää. Onnittelut äh, Morten Lokka Kierkegaard. Muuten saat puheenvuoron. Ole hyvä. Chair and, uh, just... Kiitos puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset vain kaikille, jotka osallistuivat tähän työhön. Tämä oli hyvin pitkä prosessi. Työtä on tehty hyvin ja paljon. Erityisesti neuvosto on liikahtanut kovasti myönteiseen suuntaan ja siksi saatiin tämä edistys aikaiseksi vähän aikaa sitten. Tietenkin minäkin haluan kiittää jäsenvaltioita myös, mutta ennen kaikkea teitä, kollegoita, sihteeristöä ja avustajieni ennen kaikkea. Kiitos oikein paljon siitä, että ette vastustaneet tätä. Kiitos. Mikrofoni. Then we continue. Jatketaan seuraavaan äänestykseen unionin tullikoodeksi. Esittelijä on edustaja Selimovic. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 34 puolesta 2 vastaan 2 tyhjää. Onnittelut myös teille. Haluatteko käyttää puheenvuoron, edustaja Selimovic? Ei. Siinä tapauksessa siirrymme äh, seuraavaan kohtaamme. Kyseessä CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistaminen. Tämäkin toimitetaan äänestyksenä. Eh, nyt vaikuttaa siltä, että minun tulee tässä vielä sanoa jotakin. Okay. So before opening the vote... Ennen kuin äh, avaan äänestyksen, haluaisin kysyä, haluaako komissio esittää äh, suullisen äh, julkilausuman tähän asiaan liittyen. Komissio saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yes, good morning, Chair, and uh, thank you. Hyvää huomenta, puheenjohtaja. Kiitoksia puheenvuorosta. Tiedän, että, että meitä on pyydetty puhumaan tästä julkilausumasta komission puolelta puolesta mm, täysistunnossa. Minä olen tietenkin virkamies, joten en voi taata, mitä komissio puhuu täysistunnossa. Otan varmaan merkille tämän pyytämyksen. Se oli osa trilogia ja huomioin sen muistiossa, jonka valmistelen täysistuntopuheenvuoroa varten, mutta en voi sitoutua komission sinne puolesta siihen. Kiitoksia. Näin kuulimme komission puheenvuoron se kirjataan ylös ja nyt voimme jatkaa äänestä, äänestykseen. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 36 puolesta kaksi vastaan, ei tyhjiä, joten onnittelut edustaja Turkaanu. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Da. După... Kyllä, kiitos. Me olemme tehneet pitkään yhteistyötä ja tänään vihdoin saamme äänestettyä tästä hyvin tärkeästä asetuksesta. Tämä liittyy kaikkeen siihen, mitä voidaan ottaa markkinoille sisämarkkinoillamme, joten haluaisin lämpimästi kiittää komissiota, varjoesittelijöitä ja kiitos myös teille, puheenjohtaja, oikein paljon. Koska kukaan ei halunnut johtaa näitä kolmikantaneuvotteluita, kuten hyvin tiedätte. Haluaisin kiittää myös sihteeristöä. Sihteeristö on ollut hankalassa tilanteessa koko neuvotteluiden ajan. Haluaisin kiittää edustaja Schwabia. Hän tuki minua aina, kun tarvitsin tukea tai oli näkemyseroja, sanottaisinko näin. Kiitos. Viimeinen äänestys, joka liittyy liittyy maatalous- ja metsätalous ajoneuvojen hyvä, tyyppihyväksyntään. Nikola Dantio esittelijä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänen 36 puolesta 2 vastaan. Onnittelut nyt esittelijällemme. Ja ennen kuin päätämme tämän äänestyksen ja kun nyt useimmat edustajat ovat paikalla, toteaisin vielä asian, jonka totesin jo eilen, mutta harva teistä oli paikalla. Joten Catherine, haluan esittää sinulle kiitokset kaikesta työstäsi. Ainahan tämä ei helppoa ole ollut, erityisesti mitä tulee tekijän oikeuskysymyksen hoitamiseen, mutta kiitos kaikesta työstäsi Euroopan puolesta täällä Euroopan toimielimissä – varmasti tulette äh, myös seuraavissa tehtävissäsi tekemään erinomaista työtä niin kuin tähänkin asti. Kiitos oikein paljon yhteistyöstä. So, this was an emotional niin, tässä kyllä tunteet olivat pinnassa äänestettäessäkin. Nyt jatkamme esityslistamme käsittelyä. Yes. Okay, so now we continue. Jatketaan kokousta. We continue with uh, our agenda. Jatkamme esityslistan käsittelyä. Kyseessä kyberturvallisuusvirasto. Valmistelijamme on Nikola Danti, joten voisitteko nyt... Joten Nikola, voit kertoa meille neuvotteluista. Ole hyvä. Thank you very much. Vorrei... Kiitoksia. Ja momento molto emozionante. Kovin tunteita pintaan nostattava hetki tässä menossa, mutta yritetään kuitenkin mennä eteenpäin. Haluaisin todella valiokunnalle raportoida viiden trilogin ja neljän kuukauden neuvottelujen jälkeen viimeisinä Italian, Itävallan viikkoina saavutettiin sopimus koskien eurooppalaista kyberturvallisuussääntelyä. ITRE oli vastuuvaliokunta, kuten tiedätte meillä. Me olimme yksi tässä mukana olevista valiokunnista. Meillä oli 54 artiklan mukaan ja toimivaltuutta koskien kolmatta osasta, joka koski eurooppalaista kyberturvallisuusvirastoa ja, ja inform, tieteen viestintätekniikan alalla. Tässä yksi ja kaksi asioista myös vahvistettiin ENISA-viraston valtuuksia, joka ne on verkko- ja tietoturvavirasto. Ja pyrittiin saamaan resursseja henkilökunnalle, niin että voitaisiin paremmin tukea jäsenvaltioiden toimia, kun ne pyrkivät ennaltaehkäisemään ja hallinnoimaan kriisejä niin tietoturvahyökkäysten sattuessa. Olemme kaiken kaikkiaan tyytyväisiä kolmikantaneuvottelujen tuloksiin uusien eh, säännösten myötä. Eurooppalaiset markkinat ovat eh, turvallisemmat ja luotettavammat. Olemme saaneet mukaan joitakin eh, tärkeimpiä ehdotuksia, jotka hyväksyttiin tässä valiokunnassa, joiden kautta merkittävästi parannetaan sertifiointijärjestelmää kyberturvallisuuden alalla pakolliset tiedot kaikkien palvelujen varten. Näin tuetaan käyttäjiä ja, ja lisätään luot, luot, no luottamusta, kun ostetaan näitä sertifioita ja tuotteita. Sitten toisekseen mm, mekanismi, jonka kautta vastuu, kansalliset vastuuviranomaiset voivat tarkastella uudelleen näitä eh, tietotekniikkaan, teknologiaan riittäviä tuotteita niin, että Mm, vastaavia vaatimuksia käytetään niin kaikkialle ja, ja vältetään tällainen shoppailu, niin kuin tapahtui moottoriajoneuvojen kohdalla. Olisimme halunneet vielä päästä pidemmälle eurooppalaisen sertifioinnin alueella, mukaan lukien pakollisuus niille tuotteille ja palveluille, joissa on kyseessä kriittisemmät palvelujen käyttäjät niistä direktiivin mukaisesti, mutta valitettavasti enempää ei voitu saatu Itävallan puheenjohtajakauden aikana. Teksti on nyt lingvistijuristien tarkastettavana ja siitä äänestetään täysistunnossa maaliskuun ykkösessä. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Nicola and... Kiitokset. Nikola ja Onnea matkan neuvotteluissa. Kiitoksia neuvotteluista. Nyt voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyseessä on julkinen kuulemistilaisuus. Uh, so yes, because it wasn't done yesterday. Yes, sorry, I was... En ollut eh, eilen paikalla. Todella, todella meiltä jäi käsittelemättä yksi kohta eiliseltä eh, esityslistalta. Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalveluiden yrittäjä, yrityskäyttäjiä varten. Charles de Mose on esittelijämme. Kristel, ole hyvä. Jag vill Kiitos. Kiitos paljon. Minäkin haluaisin ensin pahoitella sitä, etten voinut olla eilen paikalla. Kööpenhaminassa oli lunta eilen ja lähtöni viivästyi kovasti. Mutta voin helposti briefata tästä aiheesta, koska meillä on ollut vain yksi tapaaminen. Yksi muodollinen tapaaminen vain on voitu järjestää joulukuussa Itävallan puheenjohtajakaudella ja on suunniteltu kahta kokousta 28. tammikuuta ja 12 helmikuuta on nyt suunnitteilla olevat kokoukset ja toivon, että voimme saada tämän päätökseen. Ensimmäisessä kokouksessa aika meni oikeastaan siihen, että päästiin selvittämään toimielinten kantoja vähän ja näkemään, mitä haasteita on neuvotteluiden aikana. Meillä on paljon työtä tehtävänä edelleen, mutta suhtaudun kuitenkin melko optimistisesti. Uskon, että voimme sopia Tietenkin tässä on teknisiä kysymyksiä, jotka ovat vielä avoimemmia, pitääkö käyttöjärjestelmä kattaa ja niin edelleen, ja se, miten pitkälle harmonisoinnissa mennään. Eli meillä on monia haasteita, mutta uskon, että saamme tämän työn päätökseen. Meillä on siis tulevat neuvottelupäivämäärät tiedossa ja toivon, että pystymme etenemään ja saamaan tämän lainsäädännön päätökseen, koska tämä on tärkeä asia, jotta voidaan verkkopohjaista taloutta paremmin säädellä kuin tänä päivänä, mutta neuvotteluita tarvitaan siis edelleen. Kiitos. Uh, much, Crystal. Kiitokset, Kristel, ja onnea seuraaviin neuvotteluihin. Sitten on vielä Nikola Dantin hoitama toinen kysymys, joka liittyy sääntöihin ja menettelyihin unionin ää, lainsäädännön yhdenmukaistamissankkeessa. Nikola. Abbiamo fatto trilogi. Olemme saaneet trilogit valmiiksi. Tiedätte, että tämä lainsäädäntöteksti hyväksyttiin syyskuun ensimmäisessä istunnossa monta kuukautta sitten siis jo. Odotimme, että neuvosto saisi yleisen lähestymistavan ja valmiiksi ja selkeämmän kannan. Tehän tiedätte, että markkinoiden valvonnassa on asia ollut jumissa vuoden 2013 lainsäädäntöpaketin osalta. Siinä ei ole koskaan päästy eteenpäin neuvoston puolella. Loppujen lopuksi Itävallan puheenjohtajavaltion työn ansiosta olemme saaneet aloitettua trilogit ja niitä oli kolme, kaksi Itävallan aikana ja yksi Romanian aikana. Olemme määritelleet hyvin nämä tärkeät poliittiset ja tekniset kohdat, joita on käsiteltävä suurin osa artikloista on sellaisia, joissa on tällainen periaatteellinen hyvä yksimielisyys neuvoston kanssa, mutta paljon tai joitakin tärkeitä asioita meille, tärkeitä asioita on vielä auki. Ne ovat todellisia ehdottomia ehtoja parlamentille, josta ei voida joustaa. Erityisesti vertaisarviointi, rajat ylittävä yhteistyö jäsenvaltion kanssa väärennykset ja säännökset, joilla teidän tullimenettelystä yhdenmukaisia ja niin edelleen. Näissä asioissa neuvostolta ei ole saatu valmi, vastauksia olemme antaneet ymmärtää, että sen jälkeen kun komissio vuosi sitten esitteli tämän tekstin, parlamentti hyväksyi sen syyskuussa. Ja nyt on mennyt kuukausia, niin kuin neuvosto reagoi, ja nyt olemme kauden lopussa, olemme sanoneet, että olemme valmiita kompromissiin, mutta kompromissin on oltava sellainen, jossa tietyt tärkeät kohdat pysyvät koskemattomina. Ne ovat asioita, joita tämä parlamentti on aina puoltanut. Luotamme, että nyt tässä viimeisellä, viimeisessä vaiheessa, viimeisinä viikkoina, tammikuussa ja helmikuun alussa pystyisimme neuvottelemaan ja neuvosto pääsisi nyt kähtämään eteenpäin näissä joissakin asioissa niin, että saisimme aikaan hyvän sopimuksen kuluttajille ja yrityksille Euroopassa. Thank you and... Uh, Kiitoksia. Ja tosiaan on nämä matkan neuvottelujen jatkuessa. Nyt keskeytämme kokouksen noin 15 minuutiksi, koska julkinen kuulemistilaisuutemme alkaa kello 10.30, eli nähdään noin vartin kuluttua. Kiitos. Okay, good morning, uh, everybody. We continue with our meeting, and in fact, we have a public hearing uh, on our agenda now. Toivotan kaikki tervetulleeksi tähän julkiseen kuulemistilaisuuteen, joka meillä on nyt vuorossa esityslistallamme. Kyseessä yhdenmukaistaminen sisämarkkina lainsäädännön periaatteena. Tämän kuulemistilaisuuden tarkoitus on arvioida tilannetta ja sitä lisäarvoa, jonka yhdenmukaistamisperiaate sisämarkkinoille tuo. Ja myös sitten nämä hiukan tulevaisuuden näkymiä. Komissioltahan tuli tiedonanto sisämarkkinoista muuttuvassa maailmassa. Se on tässä taustana. Kuulemistilaisuudessa järjestetään kaksi paneelikeskustelua. Ensimmäisen paneelikeskustelun on arvioida yritysten ja myös kuluttajien kannalta tätä sisämarkkinalainsäädännön yhdenmukaistamista ja sen mukanaan tuomia hyötyjä, vaikkapa mahdollisuuksia houkutella investointeja ja mahdollisuuksia laajentaa unionin ja laajentua unionin laajuisesti ja kansainvälisesti. Ja myös sitten mahdollisuudet kuluttajille hyötyä laajemmasta tarjonnasta ja la- korkealaatuisista tuotteista ja palveluista edullisempaan hintaan. Toisessa jälkimmäisessä paneelissa pohditaan yhdenmukaistamisen roolia sisämarkkinoiden integroitumisessa ja tarkoitus on keskustella EU-lainsäätäjän kanssa myös tulevien toimien tarpeellisuudesta. Tähän sisältyy keskustelu muun muassa yhdenmukaisten standardien roolista tulevaisuudessa, ottaen huomioon komission vuotuinen työ ja komission vastikäinen tiedonanto yhdenmukaistetuista standardeista. Tässä määritellään tulevia toimia jotta standardoinnin kautta Euroopan unionin toiminnasta saataisiin entistä tehokkaampaa. Ja tässä tietenkin puhutaan myös nopeasti kehittyvän teknologian mukanaan tuomista haasteista ja muutoksista, samoin nousevista talouden suuntauksista ja tietenkin synergiasta kansainvälisten ja maailmanlaajuisten standardien suhteen. Näin voimme aloittaa ensimmäisestä paneelista. Meillä on neljä puhujaa. Ensin yritysmaailman edustajia, herra Bertrand Eurochambersista, sitten Barisas Business Europeista ja Brycheman Eurocommerceista. Sitten kuluttajien äh, edustajana Rauha Goyens, joka on äh, Euroopan kuluttajajärjestöjen unionin Beukin äh, johtaja. Ennen kuin annan puheenvuoroa herra Bertrandille, muistuttaisin, että kullakin puhujalla on kymmenisen minuuttia puheaikaa. Bertrand, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. I will try Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin pitämään kiinni 10 minuutin puheenjohtajasta. Paljon on sanottavaa, joten tehtävä ei ole helppo, mutta yritän. Kiitos, että saimme kutsun tänne. The Chambers sai kutsun harmonisointi sisämarkkinoilla, mutta esitykseni on ehkä hiukan toisenlainen. Laitan otsikoksi sisämarkkinoiden tulevaisuus. Se on vähän laajempi ala, mutta päätin tehdä näin, koska Eurooppa-vaalit lähestyvät – ja pääsemme tämän komissionkin mandaatin loppuun, joten tämä olisi hieno ajankohta varmasti vähän katsoa, mitä on tehty nykymandaatin aikana ja siltä pohjalta katsoa myös tulevia kausia sisämarkkinoilla. Eli mitä voidaan oppia viimeksi kuluneista vuosista ja mitä voidaan ajatella tulevaisuutta ajatellen. En keskity liikaa yksittäisiin asioihin, mutta mielelläni vastaan kysymyksiin jos jäsenillä on kysymyksiä, jos jäseniä tänne myöhemmin saapuu. Ensin pieni Eero Chambers-esitys. E- Me edustamme pk-yrityksiä lähinnä. Suurin osa jäsenistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja näille yrityksille tietenkin sisämarkkinat on yksi tärkeimmistä eurooppalaisista asioista. Sisämarkkinoiden luominen. Ei ainoastaan sen nimiset markkinat, vaan aidosti toimivat. Siksi periaatteessa tuemme hyvin suunniteltua harmonisointia. harmonisointiin liittyvät edut ovat selkeästi tulleet esiin viime vuosina, jos siis kyseenalaistaa koko harmonisoinnin periaatetta sinänsä. Muutama vuosi sitten järjestimme kyselytutkimuksen vuonna 2014. Eli 700 yrittäjää sai vastata kysymykseen siitä, ovatko markkinat riittävän integroituneet vai eivät. 84 prosenttia esitti, että sisämarkkinat eivät ole riittävän integroituneita. Tämä oli tämän komission, tämän Junckerin komission alkupuolella. Ja silloin ajattelimme, että olisi hyvä katsoa, mitkä ovat suurimmat esteet, joten muiden toimijoiden ja komission kanssa pohdimme sitä, mitkä voisivat olla keskeisimpiä esteitä ja mitä mahdollisia ratkaisuja voitaisiin löytää. Ne nähtään tästä. Hankalat menettelyt, ei saada tietoa vaatimuksista ja säännöstä, erilaiset kansallisten tuotteiden ja palveluiden säännöt, erilaiset oikeudelliset järjestelmät ja maksujen perintäkysymykset olivat suurimpia huolenaiheita – suurimpia esteitä. Yksi ratkaisumalleista oli vastausten mukaan se, että luodaan yksi verkkoportaali. Ja minusta tuntuu, että tämä, jota ehdotettiin muutama vuosi sitten, minusta tuntuu, että komissio osittain vastasi tähän toiveeseen ottamalla tämän yhden yhtenäisen verkkoportaalin toimen jotta jäsenvaltiot, jäsenvaltioiden hallinnot velvoitetaan siihen, että tietyt toimet voidaan toteuttaa näin verkossa. Tietenkään kaikkiin muihin ongelmiin ei ole vastattu, se nähdään näissä siis erot kansallisessa lainsäädännössä eri vaatimuksissa ja niin edelleen. Joten tämä yksi verkkoportaali tavallaan vastaa näihin kysymyksiin, mutta harmonisointi kulkee tässä käsi kädessä, että yrittäjät voivat tietää, mihin vaatimuksiin on vastattava, jotta voidaan lähteä ulkomaille ja niin edelleen. Samalla tietenkin on huolehdittava siitä, että sääntöjä harmonisoidaan yhä enemmän. Minimi, maksimiharmonisointi, direktiivit tai asetukset, välineitä on monia – enkä aio puhua liikaa yksityiskohdista tässä mielessä, kuten sanoin ehkä sitten alustukseni loppupuolella enemmän. Mitä sitten on tehty Junckerin komission aikana? Tämä on todella ihan lyhyt tiivistelmä siitä, mitä on tehty sisämarkkinoilla. Onneksi todella komission määritellyt sisämarkkinoilla markkinat kymmenen prioriteettinsa joukkoon. Näin tulisikin olla vuonna 2015 esitettiin sisämarkkinastrategia, digitaalisten sisämarkkinoiden strategiat. Tämä on tavallaan keinotekoinen jaettelu, jota mielestämme pitäisi jatkaa tulevaisuudessa tämä digimaailma erillään. Ei digitaalisesta maailmasta olisi hyvä, jos nämä voitaisiin integroida. Ja näiden strategioiden esittelyn jälkeen komissio lähti valmistelemaan lainsäädäntöehdotuksiaan. Mutta se, meitäkin, mikä meitä kiinnostaa tänä päivänä eniten, on se, mitä on tehty todella viime vuosien aikana. Viime vuoden maaliskuussa Euroopan neuvosto pyysi tällaista tilannekatsausta siihen, mitä on tehty ja mitkä, miten voidaan arvioida jäljellä olevia esteitä sisämarkkinoilla – komission tiedonanto sitten saata joulukuun päätelmiin Eurooppa-neuvostoon. 16 jäsenvaltiota viime vuoden heinäkuussa, tämä on melko kiinnostava asia, pyysi komissiolta kunnianhimoista esityslistaa ja myös enemmän sitoumusta muilta jäsenvaltioilta. Tässä kirjeessä ei ole sinänsä se sisältö. No sisältökin on tärkeä sinänsä, että haluttiin uudestaan sitoutua tukemaan sisämarkkinoita, mutta vielä kiinnostavampaa oli se, että katsottiin, ketkä allekirjoittivat ja ketkä eivät. On hyvin huolestuttavaa nähdä, että suuremmat jäsenvaltiot, joiden pitäisi olla sisämarkkinoiden moottoreita, eivät allekirjoittaneet. Ja mainitsisin Saksan ja Ranskan erityisesti, koska – yleensä näitä maita pidetään Euroopan unionin moottoreina, jos nämä maat pysähtyvät, niin se on hankalaa. Ja se nähdään varmasti niin, että sisämarkkinoilla ei ole tapahtunut oikein edistystä, ja näin syntyy meille ongelma. Vähän tällaista sisämarkkinan väsymystä ehkä voidaan sanoa. Sisämarkkinaväsymys on myös harmonisointiväsymystä varmasti tietyssä määrin, ja tämä on varmasti osa laajempaa keskustelua. Se liittyy siihen, mitä kaiken kaikkiaan politiikassa tapahtuu, populismiin ja niin edelleen. Ja tämä oli siellä jo, että nähtiin, että väsymys johtaa siihen, että tuloksia ei saada 44 vain 67 lainsäädäntöehdotuksesta, joita tehtiin sisämarkkinastrategian tai digitaalisen sisämarkkinan tai pankkiunionin tai pääomamarkkinaunionin osalta. 44 67 saatiin sovittua kolmen toimielimen kesken marraskuussa viime vuonna. Uskoakseni marraskuusta tähän päivään ei ole tapahtunut valtavasti muutosta, joten tämä osoittaa kyllä, että tarvitaan vähän uutta pontta tähän politiikkaan. Ja eri toimielinten eri asiakirjoissa, kun ajatellaan neuvoston päätelmiä joulukuulta – ja komission tiedonantoa marraskuulta tai sitten vielä Euroopan parlamentin sisämarkkinapaketti päätöslausema, niin nähdään, että toimielimet kilpaa syyttelevät toisiaan siitä, että edistystä ei ole viime vuosina tapahtunut riittävästi ja se on huolestuttavaa. Joten meidän täytyy kyllä todella saada vähän uutta sitoumusta. Mutta ei ole ihan selvää, miten tämä toteutuisi. Tavallaan ei ole ehkä riittävästi osaamista tai ehkä riittävästi tahtoa eri toimielimillä kantaa nyt vastuuta siitä, mitä nyt pitäisi tehdä. Nähdään, että sisämarkkinoiden puutteet ovat edelleen ongelma. Teimme uuden kyselytutkimuksen jäsenillemme hiljattain lokakuussa viime vuonna. Lähes 70 prosenttia edelleen sanoi, että integraatiota ei ole sisämarkkinoilla tapahtunut riittävästi, joten lisätyötä on tehtävä ja me jatkamme tätä työtä ja toistamme tätä viestiä yhä uudestaan ja yhä uudestaan. Työ jatkuu. Ja kyllä tämä tärkeä kysymys on. Eikö niin? Mielelläni toistelen näitä lukuja. 183 miljardia vuosittain. Tässä on potentiaalinen hyöty, joka voitaisiin saada aikaan, jos integroitaisiin sisämarkkinoita. Palveluiden osalta summa on vielä suurempi. Palvelupaketti oli kyllä pettymys, e-kortti, epäonnistuminen. Ja se nähdään hienosta tutkimuksesta. Mainostan muuta kuin omaa organisaatiotani. Copenhagen Economics, neljä jäsenvaltiota antoi tehtäväksi tämän tutkimuksen, jossa sanottiin, että kaikille jäsenvaltioille olisi etua siitä, että integroitaisiin edelleen palvelumarkkinoita toisin kuin on luotu vähän sellainen käsitys nyt, että tämä hyödyttäisi vain joitain jäsenvaltioita. Tämä tutkimus osoittaa, että hyöty olisi kaikille. Ja se on tärkeä asia. Lopuksi muutama pieni suositus. En halua puhua liikaa yksityiskohdista. Ja sitten yksityiskohtaisempia suosituksia teemme vaalien alla ikään kuin oman vaaliohjelmamme, näin voitaisiin ehkä sanoa, tulevalle komissiolle ja tulevalle parlamentille. Online- ja offline-sääntöjen pitäisi olla lähempänä toisiaan. Pitäisi ottaa huomioon uudet realiteetit. Nämä ovat lähellä toisiaan. Meidän on saatava oikea tasapaino yritysten ja kuluttajien oikeuksien kesken. Nyt kun puhutaan uusista kuluttajien oikeuksista, niin tipahdetaan enemmän sinne kuluttajien suojan suuntaan. EU-lainsäädännön kunnon täytäntöönpano, uusi lainsäädäntö on ihan hienoa, mutta täytäntöönpanosta pitää huolehtia ensin. On huolehdittava sopimusten noudattamisesta. Nyt pitää saada stoppi protektionistisille toimille. Enemmän harmonisointia, parempaa säätelyä meille hyvin tärkeää on se, että tämä sääntely on pk-yritysystävällistä. Joskus tuntuu siltä, että lainsäädännössä ajatellaan näitä suuria yrityksiä, viittä suurta. Esimerkiksi ei ole tarpeen harmonisoida toisaalta kaikkea. Business Europe, mikä sanovat näistä jotain. pitäisi ajatella tätä omnibus-ehdotusta. Sitä, pitääkö tämä tehdä kaikki unionin tasolla vai voitaisiinko jotain jättää kansalliselle tasolle. Tässä kaikki. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia tästä konkreettisesta esityksestä. Seuraavana puhujana meillä on Barisas Business Europe. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Suuret kiitokset puheenjohtaja. Kiitoksia, kun kutsuitte Business Europein tähän kuulemistilaisuuteen. Meillä on ilo olla täällä. Haluaisin vielä lisätä jotakin siihen, mitä kollegani ja hyvä ystäväni Eurochambresta juuri sanoi. Ensinnäkin rajat ylittävän kaupan integraatiota on yrityksille kaikkein tärkeintä. Tämä on tärkein viesti myös Business Europein strategiapaperissa koskien sisämarkkinoiden harmonisaatio. Käsitän, että se oli myös Inkon sihteeristön pohja tälle kuulemiselle ja se liittyy myös markkinoiden yhdentämisen kunnianhimoisen tavoitteeseen. Tämä näkyy parlamentin päätösasemassa koskee sisämarkkinapakettia joulukuulta. Harmonisointi voi tuoda hyötyä yrityksille. Harmonisointihan tarjoaa yhdet säännöt sen sijaan, että paketteja olisi 27 tai 8. Sehän on teellinen tilanne. Ja näin tulee myös noudattamiskustannukset painamaan alas yrityksille, jotka pyrkivät käymään kaupan jäsenvaltiossa. Tämä tietenkin merkittävällä tavalla voi lisätä taloudellista kasvua. Näemme kyllä, mitä potentiaalia sisämarkkinoilla on Eurochambren esityksen numeroistakin. Tämä on siis konteksti. Meillä on myös tutkimuksia, jotka osoittavat, että arvoketjut ovat muodostumassa enemmän eurooppalaisiksi kuin kansallisiksi, joka on tulosta joka on myös tarpeellista, jos pyritään olemaan kaup- globaalisti kilpailuun kykyiseen. Me uskomme, että tämä on oikea tie. Kuitenkin, ja tästä aloitamme, EUn harmonisointi ei automaattisesti johda näihin hyötyihin ja etuihin. Meillä voi olla tästä esimerkkejä, millaisia virheitä on tehty, kuten mobiliteettipaketti 1 esimerkiksi. Ne, siellä neuvoteltiin lainsäätäjien välillä ja meillä on esimerkiksi päätös valikunnista parlamentissa koskien kabotaasitoimia, jotka voisivat tuoda merkittäviä taloudellisia ympäristöä koskevia tehottomuuksia. Euroopan pitäisi sitten, Euroopassa pitäisi tyhjien rekkojen ajella edestakaisin ja tämähän tietenkin lisää kustannuksia ja päästöjä. Tällaisiakin asioita tapahtuu, vaikka aikomukset ovat kovin hyviä näissä harmonisointiehdotuksissa. Ja tästä syystä meidän viestimme tänään on se, että jotta sisämarkkinat hyötyisivät ähm, äh, harmonisoinnista, niin harmonisointi toimien on vastattava kolmeen ehtoon ja nyt nopeasti käyn läpi nämä kolme edellytystä. Ensinnäkin tarvitaan selkeät toimintapolitiikan tavoitteet, Euroopan sisämarkkinan harmonisointilainsäädännön olisi poistettava este, esteitä yritykseltä sen sijaan, että se pirstouttaisi markkinoita. Tästä joku esimerkki. Halutan, aloitan hyvästä esimerkistä. Kyberturvallisuussäädös on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten EU-puitteet voi hyödyntää esteiden purkamisessa ja voidaan vähentää pirstoutumista Ähm, sisämarkkinoilla. Meidän nähdäksemme tämä on esimerkki EUn harmonisointilainsäädännöstä, äh, joka toimii. Toisaalta meillä on paljon uutta teknologiaa ja niistä paljon puhutaan. Meidän mielestämme uutta teknologiaa ei pitäisi etukäteen hyvin kovin yksityiskohtaisesti säännellä – nyt meillä on tämä tekoäly kaikkien huulilla ja näyttää siltä, että kaikki haluavat olla siitä jotakin mieltä. Meidän mielestämme ratkaisu ei ole se, että säännellään etukäteen tätä teknologiaa, vaan nämä puitteet, puiteehdot ja periaatteet ovat tärkeitä. Niillä voidaan sopeuttaa markkinat näihin teknologiaehtoihin. Esimerkiksi tekoälystä puhuen haluaisin ottaa esille tuotteet turvallisuusdirektiivin, joka on vuodelta 1985. Meidän mielestämme se on edelleen aivan asialliset, tarjoaa asialliset puitteet. Ja me suosittelemmekin komission lähestymistapaa, jonka mukaan sidosryhmät otetaan säännönmukaisesti mukaan niin, että kaikki asiasta kiinnostuvat ovat linjoilla ja voidaan käydä kunnon vuoropuhelua ja katsoa, onko nykyinen puitteisto vielä asianmukainen. Tämä on hyvä tapa toimia. Sitten esimerkki vielä, joka liittyy näihin huoliin, joita meillä on, ja tämä liittyy aiheeseen, joka kollega tässä mainitsi, eli minimiharmonisointi lähestymistapa kuluttajalainsäädännössä, koska minimiharmonisointi lähestymistapa helposti johtaa sisämarkkinoiden pirstoutumiseen. Olemme todella huolissamme tietystä viime ajan kehityksestä, jossa, jossa täydellinen harmonisointi on, on kärsinyt. Ei, tässähän ei ole kysy, kyse ainoastaan noudattamisen kustannuksista, jotka saavuttavat olla yrityksille suurempia, sekin on totta, mutta kyseessä on myös investointipäätökset ja työpaikat. Jos meillä ei ole markkinoilla varmuutta tulee pirstoutumista ja se tietenkin vaikuttaa investointeihin ja se vaikuttaa sitten välittömästi myös työpaikkojen perustamiseen. Tämä oli siis ensimmäinen edellytys, joka mielestämme on se täytettävä, eli toimintapolitiikan tavoitteiden selkeys. Sitten toinen edellytys koskee sitä, että kansallinen täytäntöönpano panon ei pitäisi mennä EU-vaatimusten yläpuolelle. Tämä on sallittu minimi harmonisoinnista, tämän ymmärrämme ja tästä jo puhunkin, mutta kyseessä on myös ylisääntely, kun kyseessä on muut säädökset. Meidän on puututtava tähän ylisääntelykäytäntöihin. Komissio on antanut tiedonannon sisämarkkinoista marraskuussa, jossa se tätä käsitteli ja olemme sitä iloisia. Yksi esimerkkeistä kyse tätä yleistä tietosuojadirektiiviä. No, tiedämme erittäin hyvin, että siinä on globaalit standardit ja saman aikaan näemme, että yhdessä jäsenvaltiossa sääntely on otettu osaksi kansallista 600 lainsäädäntöpaketin kautta, joka on aika uskomaton juttu. Ei näin pitäisi tapahtua, varsinkaan siksi kun kyseessä on asetus jäsenvaltiot myös äh, viitattavat tietoa ja antavat ohjeessa, ohjausta kansallisella tasolla ja olemme nähneet, että on erilaisia lähestymistapoja, erilaisia tulkintoja tästä yleistä tietosuoja-asetuksesta ja se johtuu, johtaa sitten hyvin erilaiseen ohjaukseen kansallisella tasolla ja tämä tietenkin mai- markkinoita. Täytäntöönpano on siis hyvin tärkeää. Siksi Business Europe puhuu paljon avoimuuden puolesta täytäntöön panon ja, ja, ja kansallisen lainsäädännön siirtymisen, siirtämisen osalta. Sitten kolmas edellytys, joka meidän mielestämme pitäisi toteutua, jos haluamme menestyksekkäästi tätä harmonisointitoimia toteuttaa ja sen vaikutuksen, niin olemme sitä mieltä, että ihanteellisessa tilanteessa harmonisointitoimien pitäisi johtaa täytäntöpanon harmonisointiin yritykset investoivat paljon noudattamiseen. Reilu pelimarkkinoilla on siis hyvin ratkaiseva. Olemme sitä mieltä, että komission pitäisi tehdä kaikkensa, jotta voitaisiin lisätä jäsenvaltioiden hallintojen yhteistyötä tässä toimeenpanon puolella. Nythän puhumme puhumme todella aloitteesta, joka koskee tätä noudattamista ja sääntelyä ja toivomme, että, että tässä päästään tasapainoisen loppuratkaisuun ja toivomme, että nämä kolme edellytystä tulevat täyttämään suuret kiitokset ja minä puhun nyt ainoastaan näistä kolmesta edellytyksestä. Kiitoksia. Thank you very much. That was, uh... Kiitokset teille. Tämä oli hyvin selkeä. Seuraavaksi sitten herra Bryhjeman Eurocommerceista. Eh, Olkaapa hyvä. Kiitos. Olin valmistellut eh, diaesityksen, mutta pärjään kyllä ilman kinneriä. Ei tässä mitään. Ehkäpä ihan lyhyt eh, esittely ensin, mikä on Eurocommerce. Me olemme Euroopassa vähittäiskauppiaiden liittymää, samoin tukka Kauppioiden 29 miljoonaa ihmistä työskentelee alallamme ja jäseniä. Meillä on 31 äh, maasta Euroopassa. Ehkä voisin äh, keskittyä sisämarkkinoiden äh, hyötyihin, harmonisoinnin rajoituksiin ja sitten ehkä myös joitain parannusehdotuksia. Ei varmaan tarvitse sanoa, että vähittäiset tukkukauppa ovat sisämarkkinoiden mestareita. Sisämarkkinat ovat mahdollistaneet sen, että vähittäisiä tukkukauppiaat voivat etsiä koko markkinoilta parhaita, kaikkein laadukkaimpia tuotteita. Ja me edustamme myös hyvin suurta osaa rajat ylittävästä kaupasta, eli näemme kyllä harmonisoinnissa hyvin paljon etua Eurochambren kollegani osoitti, että tässä vielä parantamisen varaa on. Nyt kuluttajien on helpompi käyttää oikeuksia Euroopan unionissa, kuluttajan suoja on parempi, valitusmahdollisuudet ovat paremmat, ylipäätään rajat ylittävä kauppa sujuu entistä paremmin, oikeudellinen varmuus on myös vahvistunut, sijoittajien kouluttautumisen vapaus kaikkialla Euroopan unionissa toteutuu ja kaikki tämä johtaa myös siihen, että täytäntöönpano on edullisempaa. Kun ajatellaan esimerkiksi tuoteturvallisuuspuitteistoa, voidaan nähdä, että sääntöjen soveltaminen eri jäsenvaltioissa – on parantunut niin tuota turvallisuuden kuin merkintöjen kuin kuluttajienkin suojan kannalta. Muistan, että parlamentin mietinnön, minkälaiset kustannukset syntyisi, jos Eurooppa ei olisi viimeisin e, kustannus vuodelta 2017 olisi 751 miljardia euroa tästä 6500 miljardia euroa tulisi vielä hyötyä, jos todella täydentäisimme sisämarkkinoita. Tämä on 4 prosenttia EUn BKTstä, eli kyllä harmonisointi todella kannattaa. Sisämarkkinoiden puuttumisen kustannus olisi merkittävä. Kun nyt tiedämme näistä eduista ja hyödyistä, niin entäpä sitten ne rajoitukset? Joskus näemme, että kaikki ehdotukset eivät välttämättä ole ihan paikallaan tai ole ihan tarpeellisia. Eli tarvittaisiin aina harmoni, lainsäädännön harmonisoinnin tulisi aina johtaa sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseen, kyseessä ei tulisi olla jäsenvaltion tai jonkun sidosryhmän äh, intressien ajaminen. Joitain hyviä esimerkkejä. Yksi on jo hiukan äh, vanha. Nimittäin äh, alkuperämaamerkinnät muiden kuin elintarvikkeiden kohdalla vuodelta 2013. Tämä toteutettiin, tämä ehdotus ilman kunnollista vaikutusarviota. Samoin sitten ja kaksikäyttötuote kysymyksessä viimeaikaisempi tai tuorempi esimerkki ei vaikutusarviota ole toteutettu, joten mielestäni tässä kyllä parantamisen varaa olisi. Toinen rajoitus liittyy äh, sitten äh, EU-lain äh, soveltamiseen täytäntöönpanoon tulkintaan. Mitä hyötyä harmonisoinnista on, jos sitä ei sitten panna täytäntöön ja sovelleta kaikkialla? Komission tehtävä on varmistaa, että jäsenvaltiot toimivat sääntöjen mukaan ja jäsenvaltioiden tulee täytäntöönpanna säännöt omalla alueellaan. Sanoisin, että jäsenvaltioiden täytäntöönpano saattaisi luoda erilaiset toimintaedellytykset. Ovathan meidän lakijärjestelmämmekin erilaisia, mutta tämä saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa yhdessä jäsenvaltiossa esimerkiksi täytäntöönpano on todella vankkaa ja Tämä sitten tuottaa aika paljonkin byrokratiaa toimijoille ja ylimääräistä taakkaa verrattuna sitten sellaisiin pelaajiin, jotka eivät ota täytäntöönpanoa niin tarkasti vakavasti. Sitten ajatellaan vaikkapa palveludirektiiviä, sitä teille ei tarvitse kummemmin esitellä, mutta voidaan todeta, että tilintarkastustuomioistuin teki erittäin mielenkiintoisen kertomuksen vuonna 2015 totesi, että täytäntöönpano panossa on paljon viivettä, samoin rikkomusmenettelyt veivät kovasti kovasti aikaa. Ja näin ollen tässä laahattiin kyllä pahasti perässä. Ja tässä mm, komission arvioiden mukaan saavutettu hyöty oli 0,8-1 prosenttia. Nyt se on ollut tähän mennessä ehkä kuitenkin vain kymmenesosa prosentteja, koska jäsenvaltioiden täytäntöönpano on tosiaan laahannut perässä. Näitä tietoja nähdään muun muassa 2016 vähittäiskauppakertomuksesta ja kun sitä ajatellaan jäsenvaltioiden sisäisiä vähittäiskauppasääntöjä, ne eroavat kovastikin toisistaan, mitä tulee lupamenettelyihin, kynnysarvoihin, riippuen siis toimijan koosta. Erilaisia vaikutusarvioita on toteutettava. Käytössä on erilaisia kieltoja, menettelytavat ovat usein hyvin monimutkaisia, eivätkä läpinäkyviä sääntöjen noudattaminen vie kovasti aikaa. Ja tässä on hyvin paljon epäselvyyttä. Jäsenvaltioita vastaan on kanneltu, koska mielestämme sijoittautumisvapautta on, vastaan on rikottu ja pyydämme rikkomusmenettelyjen käynnistämistä. Ja nyt voisin ehkä palata siihen, mitä sanoin tästä palvelunotifikaatioprosessista. Mielestäni tässä on ollut hyvä alku kun palveludirektiiviä alettiin täytäntöönpanna, mutta loppujen lopuksi nyt sitten suuri pettymys on ollut se, että jäsenvaltiot ovat lähinnä olleet kiinnostuneita siitä, että minkälaisia poikkeuksia täytäntöönpanoon voitaisiin saada. Ja tämä on vesittänyt komission täytäntöönpanovallan tarkastelumahdollisuuksia. Ehkäpä jäsenvaltioille voisi kaikille kirjoittaa kirjeen siitä, että onko lakeja täytäntöön pantu ja sitten voitaisiin käynnistää notifikaatioprosessi ja tarkastella todella palveludirektiivin täytäntöönpanoa. Nythän jäsenvaltiot ovat jättäneet sen ikään kuin huomiota, eli toisin sanoen rikkoneet näitä määräyksiä. Sitten kun puhutaan vähimmäis- tai enimmäisharmonisoinnista, molempiin liittyy hyvää ja huonoa. Joskus jäsenvaltioiden on vaikea päästä sopuun asioista ja kattava täydellinen harmonisointi jää usein sitten puuttumaan ja tämä kyllä aiheuttaa ongelman kuluttajille tai heikentää kuluttajien asemaa. Tässä mielestäni, jos sisämarkkinat todella halutaan saattaa täysimittaisen toimiviksi, niin tällaiset, tällaisesta soloilusta tulisi luopua ja alkaa puhaltaa yhteen hiileen. Voisin vielä lisätä, että on aivan ilmeistä, että harmonisointi on tietenkin vain yksi EU, käytettävissä olevista EU-välineistä. Harmonisoimattomien tuotteiden tunnustaminen on tietenkin yksi väline. Aina ei välttämättä tarvita harmonis- lisäharmonisointia. Kyllä vastavuoroinen tunnustaminenkin joissain tapauksissa on täysin toimiva väline, jota kuitenkaan aina viranomaiset eivät sovella sen määräysten mukaisesti. Jäsenvaltioilla on hyvin paljon kansallisia määräyksiä, joita sitten perustellaan yleisellä edulla. Ehkäpä nyt olisi tarpeen tarkastella tätäkin määräysjoukkoa ja katsoa, että onko sille todella tänä päivänä vielä tarvetta vai onko se ehkä vanhentunut, vaikka sitä edelleen sovelletaankin. Ja tosiaan tuo vastavuoroinen tunnustaminenkin voi saada aikaan parannusta. Vielä viimeinen kohtani liittyen äh, mahdollisiin parantamistoimiin, kun ajatellaan äh, lakien tarpeellisuutta. Varmaan olisi hyvä tarkastella hyvän sääntelyn tilannetta, tätä kokonaisuutta. Olisi hyvä arvioida tarkasti, milloin minimiharmonisointi riittää, milloin tarvitaan maksimiharmonisointia ja se, mitä Martina tuossa aiemmin totesi, on myös totta, ylisääntely on täysin tarpeetonta. Tavaroiden ja palvelujen alalla jäsenvaltiot ja komissio eivät kunnioita edessä omia sääntöjään itse, joten tämä kyllä heikentää kuluttajien luottamusta ja yritysten luottamusta. Vahvempi koordinointi, yhteistyö jäsenvaltioiden välillä voisi olla tarpeen. Ei välttämättä tarvita uutta lainsäädäntöä, mutta luottamus voisi parantua näiden toimien kautta. Ja tuotteiden uudelleen testaus ja uudelleen merkinnät esimerkiksi saattavat olla usein hyvin tarpeettomia. Kiitoksia. Kiitos teille. Nyt kuulemme sitten kuluttajien edustaja Rouva Goyens Belkista. Olkaa hyvä. Äh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. tuota, Twitter-tiliä ei pitäisi käyttää, se on siinä väärin esityksessämme. On epätavallista, että tämän sanon, mutta todella kun puhutaan siitä, että on saatu etua kuluttajien etujen osalta sisämarkkinoilla, niin unioni on tehnyt monia päätöksiä, jotka todella tuovat etuja kuluttajille. Mainitsen täällä kalvoissani vain muutaman esimerkin. Hyvin usein kerron kollegoilleni kolmansista maista, vaikka Yhdysvalloista, Kanadasta tai Australiasta tai Japanista, että Eurooppa on turvallisin paikka, kun puhutaan elintarvikkeista, kemikaaleista tai Kysymyksistä. Voimme olla ylpeitä näistä aikaansaannoksista ja siitä, mitä on tehty yhdessä EUn sisällä. Haittapuolena on se, että EUn kuluttajat eivät tiedosta sitä, että Euroopan unioni on tarjonnut kaikkia näitä etuja. Parlamentin vaalien yhteydessä meillä on tällaiset lyhyet esitykset siitä, mitä EU on tehnyt kansalaisten eteen. Paremmampi turvallisuus, enemmän oikeuksia, enemmän kestävyyttä. Ei pitäisi vähätellä siis näitä tärkeitä aikaansaannoksia. Tämä on menestystarina. Mutta vastaisin kollegoille, jos Reimbursista ja Business Europeista, että tasapaino ei aina käänny kuluttajien puoleen. Jos puhutaan kyberturvallisuudesta, sitä on esitelty hyvänä sisämarkkinoilla, mutta kuluttajien kannalta näin ei ole, koska kyberturvallisuus käsittää kehitetään niin, että yritykset voivat tehdä vapaaehtoisesti tätä työtä. Ja jos itse on riippuvainen näistä yrityksistä kyberturvallisuuden alalla, ei pitäisi nojata yritysten vapaaehtoisten kyberturvallisuussertifiointien varaan. Ja kun sitten tulee tuotevastuukysymykseen, Business Europe sanoi, että tämä direktiivi on tarpeisiin sopiva. Ei se kyllä ole kaikilta osin, koska puhutaan vain fyysisistä tuotteista eikä ohjelmistosta. Digitaaliset sisämarkkinat, siinähän on kyse tuotteiden ja ohjelmistojen yhteen toiminnasta ja silloin on hankala selvittää, kuka on vastuussa, jos ongelmia syntyy. Hyvin tärkeää on myös se, että harmonisointi on eduksi kuluttajille, kun huolehditaan korkeimmasta suojan tasosta kuluttajasuojan osalta. Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana on osoitettu, että Harmonisointi on todella ollut eduksi kuluttajille silloin, kun EUta on inspiroinut yhden tai toisen jäsenvaltion hyvät toimet, esimerkiksi epäreilut tai kohtuuttomat ehdot. Asia, kun se hyväksyttiin, se oli todella hyvä esimerkki ja innoituksen lähde monille. Ja sitten tätä aloitetta ei ole vielä tehty, mutta kun puhutaan rahoitustuotteista. Parhaat yhdistyneen kuningaskunnan ja lankomaiden tuotteet voivat olla esimerkkinä eu mutta kun puhutaan harmonisoinnista, puhutaan täydestä tai osittaisesta minimiharmonisoinnista, niin harmonisoinnissa ei aina oteta huomioon sitä, että joissain jäsenvaltioissa on korkeampi kuluttajasuojan taso – ja se johtaa siihen, että harmonisointi vähentäisi kuluttajasuojaa joissain maissa. Se on todella huono asia, jos ajatellaan, miltä EU näyttää kuluttajien silmissä, koska joidenkin kuluttajien asema heikkenee ja se ruokkii toisaalta Eurooppa-vastaisuutta. Ja ruokkii tietenkin populismia. Tämä on nähty vuonna 2016 terveysväittämäsääntöjen yhteydessä. tämä on alaisemmalla tasolla kuin mitä Tanskan lainsäädäntö oli jo aikoinaan. Hyvin tärkeää on viitata siihen, että se, että on Euroopan laajuinen kuluttajasuojajärjestelmä, vahvistaa meitä myös kansainvälisesti. Yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi estää tällaista tavallaan kiusaamista. Jos jää yksin suuren blokin, kuten Yhdysvaltain alle, niin EU selviää paremmin, koska se selviää yhdessä paremmin, sanoisinko, aggressiivisten kauppakumppaneiden kanssa. Samalla voidaan myös huolehtia parhaista standardeista koko EU:ssa. Työ, jota tehdään esimerkiksi sähköisen kaupankäynnin osalta, digitaalisen kaupan osalta EUlla on melko korkea profiili tässä kuluttajille edullisten sääntöjen mielessä. Ja sitten keskustelu, johon muut puhujat jo viittasivat, oli tämä keskustelu siitä, tarvitaanko minimi- vai täysharmonisointi kuluttajan kannalta. Täysharmonisointi on win-win tilanne. Kaikki voittavat kuluttajat ja yritykset, jos ollaan korkealla kuluttajasuojan tasolla. Markkinaharmonisointi lisää kansalaisten luottamusta että miten se aktivoidaan, jos se ei ole ennaltalevaa lainsäädäntöä. Esimerkiksi digisisällön osalta kansallista lainsäädäntöä ei ollut. Ja komission ehdotuksen taso todella toi korkean kuluttajansuojan tason. Ja sitä parannettiin vielä yhteislääntäjien lainsäätäjien toimesta. Me ole ihan päässeet digisisällön osalta työn päätökseen, mutta tämä on hyvä esimerkki. Transrasvojen osalta myös Kansallista lainsäädäntöä ei ollut, vaan EUn aloite, komission aloite on oikein hyvä esimerkki. Hankalampaa se on silloin, kun lähdetään harmonisoimaan sellaisia asioita, josta on jo lainsäädäntöä jäsenvaltioissa. Tässä haluaisin kyllä vähän olla eri mieltä tällä sanotun kanssa. Ei tämä johda välttämättä sisämarkkinoiden sirpaloitumiseen. Sirpaloituneethan markkinat ovat jo lähtökohtaisesti. Ja minimiharmonisointi, toisin kuin täysharmonisointi, ei poista tuota kilpailua, mutta vähentää sitä. Ja pirstaloitumisen vähentäminen on parempi kuin että on ihan pirstaloitunut tilanne niin, että annetaan vapautta jäsenvaltioille pitää kiinni korkeammasta kuluttajasuojan tasosta. Ja samalla päästään eroon siitä ongelmasta, että neuvotteluista ei päästä eteenpäin, kun kukaan ei halua luopua omasta lainsäädännöstään. Me uskomme siis, että minimiharmonisointi on hyvä etenemistä ja jos kuluttajasuoja on jo jäsenvaltioissa uudelleen tarkastelulausekehan on olemassa EUn lainsäädännössä ja näin tämä keskustelu voi jatkua ja lopulta ajan kuluessa monimuotoisuus vähitellen katoaa. Kuten kuulimme aikaisemmin, kaikkea ei tarvitse harmonisoida me lisäämme, ettei edes tulisi harmonisoida kaikkea, koska sillä on tietty hinta. Se voi vaikuttaa siihen, minkälainen olemassa oleva ja minkälaiseksi se muuttuu. Ja sitten luvut, joita aikaisemmat puhujat ovat tuoneet esiin, kun puhutaan kuluttajasuojan kustannuksista tai pirstaloitumisen kustannuksista. Kysele meidän luvuistamme, vain refit terveystarkastuksesta, jonka komissio teki. Lyhyesti se antaa ymmärtää, että kun puhutaan kuluttajasuojasta, en puhu alveista tai mistä muista säätelyvaatimuksista. Kuluttajasuoja lainsäädäntö ei ehkä täysin harmonisoitu jäsenvaltioiden kesken. Ja tämä kustannus on hyvin pieni. Se oli toiseksi viimeinen este, jonka Business Europe mainitsi sisämarkkinoiden esteenä pk-yritykset mukaan lukien. Tämä on siis ihan hyvä asia. Ja nähdään myös, että yritykset kritisoivat minimiharmonisointia välineenä ikään kuin, koska sanotaan, että tämä luo pirstaloituneet markkinat, mutta toisaalta vastustetaan myös täyttä harmonisointia korkealla tasolla. Joten tämän lähestymistapaa, jota pitäisi ehkä harkita vähän uudestaan meidän mielestämme sitten, ihan viimeisenä olisin samaa mieltä kaikkien aikaisempien puhujien kanssa siitä, että lainsäädännön harmonisoiminen ilman, että huolehditaan samantyyppisestä noudattamisesta ei ole hyvä asia. Sisämarkkinoilla on päästävä siis seuraavalle tasolle niin, että myös huolehditaan siitä samalla tasolla, että sääntöjä noudatetaan. Nyt ei ole vielä viranomaisten kesken riittävästi yhteistyötä, vaikka kuluttajansuojayhteistyön verkko on olemassa ja kilpailuverkosto myös. Tietenkin laitosalan valvojat, mutta paljon parantamisen varaa vielä, ei ainoastaan paperilla, vaan käytännössä myös, jotta parhaita käytänteitä voidaan vaihtaa ja lähdetään koordinoidusti toimin, jos ongelmia syntyy sisämarkkinoilla. Kiitos oikein paljon. Very much. Um... Kiitos teille. Nyt kuulimme kaikki ensimmäisen paneelin keskustelut. Nyt kysyisin jäseniltä, josko heillä on huomioita, kysymyksiä. No, Andreas, ole hyvä. Thank you so much. Kiitoksia. Kiitän kaikkia puhujia näistä esityksistä. Tarkistelin tässä juuri naapurin kanssa, eh, joka on työstänyt EPPn puolelta omnibusdirektiiviä. Eh, olemme tässä direktiivissä nämä kaikki kysymykset käsitelleet. En tiedä, miten puheenjohtaja haluaa jäsentää tätä keskustelua. Minulla olisi pari lyhyttä kysymystä, johon haluaisin vastaukset kaikilta, jos teille sopii. Mutta voitte kyllä kertoa minulle, miten voin nämä asiat esittää. Niin kysymykset kaikille puhujille olisivat seuraavat. Mitä uutta teidän paperissanne tänään oli? Minulla on vähän sellainen tunnelma, että suurin osa siitä, mitä olen tänään kuullut, ei ole uutta. Ja jos meillä on ongelma, niin kuin puhujatkin ovat vahvistaneet, niin on pohdittava, ovatko meidän vastauksemme sellaiset, että niiden pitäisi muuttua. Haluaisin aivan henkilökohtaisen vastauksen jokaiselta. Oliko teillä nyt jotakin uutta puheessanne verrattuna kauden alussa pidettyisiin puheisiin? Sanoisin, että 90 prosenttisesti ne olivat samanlaisia. Ehkä sille on perustelut. Ehkä nämä argumentit vaan ovat niin hyviä. Ja, ja, ja kollegat parlamentissa ja komissiossa ovat vain liian tyhmiä, eivätkä ole niitä ymmärtäneet. Vai onko niin, että argumenttimme eivät aina ole ihan ajan tasalla, eivätkä aina heijastele nykytilannetta? Toinen kysymys. Onko järkevää er- erottaa toistaan kuluttajasuoja ja sisämarkkinat? Minun mielestäni ei. Uskon, että myös kuluttajapuolella ihmiset ovat ymmärtämässä täysharmonisoinnin hyödyt, jos esimerkiksi otetaan nämä lentomatkustajien informaatiojärjestelmät Euroopan unionissa lentokentillä ei kuitenkaan voida e, laittaa julkisesti näkyviin näitä minimiharmonisoinnin mukaisia sääntöjä. Ja se johtuu siitä, että Belgiassa on liian va- vahvoja järjestöjä ja meillä on näin ollen samat ongelmat kuin Euroopan neuvostossa. En ymmärrä, että on mitään syytä erottaa toisistaan siirsämarkkinan lähestymistapaa er, niin, että eri sektoreilla olisi eri reseptit. Kolmas kysymys, jonka haluan mainita. Oletteko sitä mieltä, että komission uusi rakenne, jossa on varapuheenjohtaja, jolla on kokonaisvastuu tietystä asioista ja komissaarilla on eri salkkuja. Onko tämä uusi rakenne auttanut? Luultavasti ei, koska kaikki vahvistatte, että sisämarkkinoilla on ongelmia. Onko näin, että tämä rakenne on aiheuttanut vain lisäesteitä sillä, että voitaisiin tehdä hyviä ehdotuksia, koska nyt on liikaa tarkastusmenettelyjä, e, jotka ovat ristiriitaisia eri alueilla ja niitä ei ole saatu ratkaistua puheenjohtajien tai varapuheenjohtajien tasolla. Viimeinen kysymys, ja minulla on muitakin kysymyksiä myöhemmin, mutta tällä kierroksella viimeisenä. Kuinka voimme populistisina aikoina hyvin helppoilla argumenteilla vastata tähän Eurochambren edustaja antoi hyviä esimerkkejä siitä, miksi tämä harmonisaatio on myönteistä, mutta miten nämä asiat saataisiin puristettua lyhyisiin lauseisiin, niin, että normaalit ihmiset tuolla kadulla ymmärtäisivät, mitä hyötyä näistä asioista on. Olemme pohtineet tätä paljon EPPssä kollegoiden kanssa ja yksi argumentti koskee tätä byrokratiaa. Jos saamme ihmiset tähän logiikkaan, että kun suurin osa suuri osa ja yritykset toimii 27 valtiossa Brexitin jälkeen, niin onhan sitten helpompi toimia, jos on vain yhdet säännöt kuin 27. Ja täysharmonisointi siis vähentää byrokratiaa, tämä on aivan loogista. Tämä on vaatimaton niin ja neljä kysymystä, johon halusin vastauksen kaikilta. Kiitoksia. Andreas, uh, Kiitokset Andreas. Annan kaikille sitten uh, tilaisuuden vastata. Pascal, en tiedä, onko sinulla vielä jotain kysyttävää myös? Shop. Kiitos. Viime, viimeisten kolmen vuoden kokemuksen perusteella minullekin nousi mieleen yksi kysymys. Nimittäin kun, tai jos tarvittaisiin tieteellistä perustelua sille, että olisiko jäsenvaltio mahdollista pitää kuluttajansuojan taso korkeammalla, mutta minä tekisin kuluttajalle tarjouksen, jossa laskettaisiin kuluttajansuojan tasoa järkevälle tasolle, mutta että koko Euroopassa olisivat sitten voimassa ihan samat säännöt. Eikö tämä olisi enemmänkin kuluttajan edun mukaista kuin että Yhdessä maassa on yhdet kuluttajan suoja, määräykset ja tietty taso, joka on korkeampi kuin yleinen, ja tästä syystä sitten äh, harmonisointi ei ole ollenkaan mahdollista. Haluaisin kuulla, että onko äh, tieteellistä tutkimustietoa tai tieteellistä mielipidettä, joka äh, todistaisi sen, että kuluttajille – tämän yhden poikkeavan säännön säilyttäminen olisi parempi kuin että kuluttaja saisi koko sisämarkkinoilla samat säännöt, jotka, joita sovellettaisiin kaikilla alueilla, kaikissa maissa ja suojan taso olisi sama kaikkialla. Ja näin kuluttaja voisi toimia koko alueella tuntien kuluttajan suojamääräykset, jotka ovat yhteisiä kaikkialla sen sijaan, että hänellä on tietty suojelun taso kotimaassaan, mutta sitten hän joutuu ottamaan joka kerta selvää siitä, mikä on kuluttajan suoja jossakin muussa maassa. Se voi olla korkeampi tai matalampi kuin kotona. Jos aina toistuvasti kuulemme sen perustelun, että kun jossakin yksi sääntö on äh, yleistä tasoa korkeampi, niin sitten ei voida tehdä yhtään mitään. Näin tapahtuu nyt jatkuvasti muun muassa kolmikantaneuvotteluissa. Neuvosto toimii juuri näin ja tämä johtaa siihen, että niin yritysten kuin kuluttajienkin tilanne tämän minimiharmonisointi pyrkimyksen vuoksi ei koskaan parane. Me pyrimme tässä etenemään, mutta olen kyllä jossain määrin kriittinen tai hyvinkin kriittinen tämän lähestymistavan suhteen, koska viime kädessä paitsi yrittäjä myös kuluttaja saisi paremman oikeudellisen varmuuden, eh, jos säännöt olisivat kaikkialla samat. Se, että jossain on nyt eri säännöt, voi johtaa tilanteeseen, että yritys ei voi säästää rahaa, koska tilanne on niin kirjava ja tämä sitten johtaa siihen, että myöskään kuluttajalla ei ole näitä edullisempia tuotteita käytettävissään. Eikö kuluttajan tilanne olisi parempi, jos samat säännöt olisivat voimassa kaikkialla? Ehkäpä kuluttajan suojan taso sitten olisi hieman alhaisempi kuin se kaikkein korkein taso yhdessä maassa. Ja näin voitaisiin todella edelleen hyvin korkean kuluttajan tason pohjalta saada yhtenäinen tilanne aikaan. Todennäköisesti käytännössä ei ole mahdollista saattaa käyttöön sitä kaikkein korkeinta suojelun tasoa kaikkialla. Näin se on. Joten mielestäni sitten ehkä keskitasokin olisi parempi kuin tämä kirjo ja kirjavuus. Kiitokset Pascal. Itsekin haluaisin esittää joitain huomioita ja joitain kysymyksiä. Ensinnäkin äh, mielestäni on kyllä silmiin äh, pistävää, vaikkakin ihan totta, että on tällaista väsymyyttä. Äh, kaikki nyt syyttelevät vain toinen toisiaan. Parlamentti syyttelee neuvostoa ja yritykset syyttelevät toimielimiä me nyt lähtekö syyttelemään toinen toisiamme, vaan puhaltakaamme yhteen hiileen ratkaistaksemme nämä ongelmat. Täällä Euroopan parlamentissakin on tiettyä haluttomuutta edetä. Komissio tekee ehdotuksia, mutta sitten nämä ehdotukset kaadetaan Euroopan parlamentissa – parlamentti on monissa asioissa, kuten vaikkapa energia-alalla, hyvin edistyksellinen, enemmän on paremmin ajatellaan, mutta sisämarkkinaa kysymyksissä kyllä protektionismi on silminpistävää. Se on mielestäni valitettavaa ja päästämme näin monia muutoksen tilaisuuksia käsistämme. Myös yrityspuolen olisi tärkeää olla yhteydessä paitsi jäsenvaltioiden edustajiin ja neuvostoedustajiin myös muihin, viittasitte vaikkapa Ranskaan tai Saksaan. Kyllähän niidenkin edunmukaista, ja äänestäjien edunmukaista olisi osoittaa sisämarkkinoiden täydentämisen hyödyt. Ja parlamenttihan tietenkin haluaa kuunnella kansalaisiaan. Joten ensimmäinen kysymykseni on seuraava. Olemme kuulleet komissiolta numerotietoja miten Euroopan BKT voisi nousta niin ja niin paljon, jos sisämarkkinoita täydennettäisiin, mutta johtaisiko tämä sitten työpaikkojen luomiseen – jos ihmisille sanotaan, että näin saataisiin luotua 100 tai vaikka 200 000 työpaikkaa, niin se varmasti saisikin jo mielenkiinnon heräämään. Tähän Andreaskin viittasi äsken. Samoin sitten täytäntöönpano ja sen noudattaminen. Kaikkien tulisi tässä kantaa vastuunsa. Usein olen esittänyt komissiolle kysymyksen siitä, että että missä tietyn lain täytäntöönpano yskähtelee, onko tiettyjä jäsenvaltioita vai, vai missä. Kaikki tiedämme tiettyjä esimerkkejä, vaikka se, että Ranska rikkoo tiettyjä lakeja vastaan. Ajattelen tässä vaikka nyt hiihdon opettajia, mutta saamme toistuvasti komissiolta saman vastaukseen. Ymmärrän, että on ehkä vaikea käynnistää toimia jäsenvaltiota vastaan, mutta nyt on kyllä korkea aika juuri näin toimia ja osoittaa jäsenvaltioille, että olemme vakavissamme. Muutenhan voimme tuottaa lainsäädäntöä, mutta mm, jos sitä ei sovelleta jäsenvaltiossa, niin niin nyt kyllä tarvittaisiin ehkä konkreettisia esimerkkejä, jotka osoittavat, että olemme vakavissamme. Nyt antaisin teille kaikille mahdollisuuden vastata esitettyihin kysymyksiin, ehkäpä samassa järjestyksessä. Ensin Euro äh, Chambersin äh, Bertrand. Uh, thank you, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. No, minusta tuntuu, että kaikki parlamentin jäsenten esittämät kysymykset ovat todella osuvia kysymyksiä, miljoonan dollarin kysymyksiä. En tiedä, onko minulla selvää vastausta näihin vielä. Me taidamme itsekin vielä etsiä näitä vastauksia ja varmasti tätä etsintää pitäisi harrastaa yhdessä, erityisesti Eurooppa-vaalien alla. Mutta pari seikkaa kuitenkin. Parempaa työtä voidaan varmasti tehdä. Voisimme kaikki tehdä tuota työtä yhdessä, koska kannamme kaikki yhteistä vastuuta. Tietoisuuden lisäämisestä nimittäin. Tietoisuuden lisääminen. Sitä työtä tehdään ei ainoastaan Brysselissä tietenkään. Bryssel hoitaa sen puolen hyvin, mutta meidän muiden pitää käydä myös vaalipiireissä puhumassa selittämässä ensinnäkin toiseksi. Minusta tuntuu, että se, että sääntely perustuu faktoihin, että voidaan hyvin selittää, miksi lähdetään tiettyihin aloitteisiin. Se on tärkeää. Komission rooli lähinnä kun vaikutusten arviointi tehdään, että voidaan osoittaa, miksi valitaan tietty lähestymistapa. Jotta voidaan todella osoittaa, miksi tietyt ehdotukset tuovat mukana lisäarvoa niille ihmisille, joihin tietty sääntely kohdistuu. Ja sitten tietoisuuden lisäämisestä vielä. Tämä on kyllä todella tärkeä asia, koska joskus me bisnesjärjestöt yllätymme siitä, minkälaista tiedon puutetta, ihan perusperiaatteistakin, vaikka kyse on asioista, jotka ovat olleet vuosikausia jo olemassa vastavuoroisesta tunnustamisesta vähän puhuttiin. Joskus kyllä yllättyy, miten heikosti tietää vaikka yrittäjilläkin vastavuoroisesta tunnustamisesta. Joten paljon on työtä tehtävänä. Sitten edustaja Rimo, kysymykset. Hyvin tärkeä on oikeusvarmuus periaatteessa. Minimi- tai maksimiharmonisointi. No kaikkein tärkeintä, sitä keskustelua voidaan tietysti käydä, mutta ehkä maksimiharmonisointi voi joskus olla mieluisampi. Mutta tietenkin niin, ettei se tue ainoastaan kuluttajia. Vähän puhun eri suuntaan ehkä kuin Monique. Mm, Maksimme harmonisointi ehkä, jos painotus on oikein, mutta oikeusvarmuus on todella kaikkein tärkeintä. Yleinen tietosuoja-asetus esimerkiksi tai geoblokkauskysymyksessä. Nämä no, taitaa olla nyt voimassa viime vuoden lopusta. Katsotaan, mitä tapahtuu. Eikö niin? Koska oletamme kyllä, että jotain ongelmia tulee esiin ja niihin varmasti voidaan palata myös teidän kanssanne. Oikeusvarmuus todella yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Ja vielä siitä, mitä voimme tehdä. No, jälleen kerran siis politiikka, joka perustuu kunnolla näyttöön. Jos emme toimi, tuottavuus laskee. Ja viittaisin Copenhagen Economicsin tutkimukseen tuottavuudesta palvelusektorilla. Se on jäänyt jälkeen verrattuna muihin blokkeihin, kuten Yhdysvallat tai muut maailman kauppakumppanit. Me olemme jäljessä, jos emme nyt toi, toimi, niin olemme vähemmän kilpailukykyisiä ja siis köyhempiä lopulta. Se pitäisi todeta. Me olemme siis yhdessä kaikki köyhempiä, jos emme toimi. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Business Euroopan parissa, olkaa hyvä. Very much and thanks for, for the Kiitoksia, kiitoksia näistä kysymyksistä. Yritän vastauksissani kattaa sekä Schwabin että Arimonin kysymykset. Ensinnäkin, mitä uutta tässä tuli sanottua, puhuitte tästä 90 prosentista vanhaa. Olen iloinen siitä, että huomasin, että nämä 10 prosenttia uutta No miksi että tämä yksi, 90 prosenttia oli samaa juttua kuin viisi vuotta sitten, ja tämän yksinkertaista komission marraskuinen niin tiedonantokin jo e, sitten puhui, tänään on selkeästi puutteita tuloksissa. Se on tiedonannon ytimessä, että tarkoittaa sitä, että se mistä on kauan sitten sovittu, niissä ei ole vielä ihan päästy konkreettiaan asti. Sitten toinen asia, josta komissio puhui ja varoittikin ikään kuin meitä koskee uudelleen eteen tulevia esteitä, eli esteitä. Esteissä ei puhuta ainoastaan uusista alueista, kuten digitaalinen puoli, vaan myös klassisilla sisämarkkina-alueilla nousee uudelleen vanhoja esteitä. Ja tämähän on hyvin vaara, vakava varoitus. Toisin sanoen on kehitystä, jossa ikään kuin panemme pakin päälle markkinoilla asioissa, jotka olivat itsestään selviä aikaisemmin. Tästä syystä 90 prosenttisesti puhumme täällä nyt samoja kuin aikaisemmin. Sisämarkkinoiden pakkiasiassa haluaisin vielä palata kuluttajalainsäädäntöön ja minimiharmonisointiin, josta puhuitte minimiharmonisointi toimet vähentäisivät pirstoutumista, näin sanoitte. Minä oikeastaan olen eri mieltä. Minun mielestä minimiharmonisointitoimet tekevät tästä pirstoutumisesta lakiin kirjoitettua ja legitiimiä EU-tasolla. Meidän vinkkelistämme, yritysten vinkkelistä, sen ei pitäisi olla säädännön tavoite. Sitten tämä 10 prosenttia uutta, eh, herra Schwab, näissä meidän puheissamme. Palaisin kyberturvallisuussäädössä eh, esimerkkiin ja tähän tietokysymyksiin. Nopeus, jolla teknologia, uusi teknologia etenee, edellyttää myös sääntelyltä toisenlaista lähestymistapaa. Mik- miksi pidämme kyberturvallisuussäädöstä menestystarinana, johtuu siitä, että meillä on vahva yhteistyömekanismi lainsäätäjien parlamenttien ja sidosryhmien välillä, jolla pyritään vastaamaan nopeaan kehitykseen kyberuhkien alalla. Tämä on hyvin yksinkertaista. Tänä päivänä saamme kybersertifioitua tuotteita tuotteita tai palveluita. Ja huomenna saattaa olla, että sertifiointi kyberturvallisuuden osalta ei enää olekaan validi, koska onkin, hakkerit ovat käyttäneet uusia algoritmeja. Nopeus on todella tässä keskeinen, siksi uskomme joustaviin sääntelyn puitteisiin. Tällaisia tarvitaan, jotta voimme hyötyä kaikki, myös kuluttajat, niin että saadaan suoja nopealla ja hyvällä tavalla kaikille. Tietenkin yritykset, jotka kehittävät näitä tuotteita ja palveluja, heitä kiinnostaa, että tilanne on hyvä. Emme halua tietenkään menettää uskottavuutta. Tämä siis näistä uusista asioista, joista tänään puhuimme tässä keskustelussa. Sitten viimeinen asia, joka liittyy komission rakenteeseen. Onko niin, että tämä varapuheenjohtaja rakenne, onko se auttanut meitä vai ei? Vastaisin tähän kysymykseen suoraan. Ensinnäkin komission rakenne kuuluu, on asia, joka kuuluu komissiolle. Uskomme, että viisaat henkilöt ovat siellä tätä asiaa pohtineet. Mutta sitten toinen juttu, meidän on varmistettava, että me todella toivomme, että komissio ja tuleva komissio varmistavat sen, että meillä on todelliset sisämarkkinapohdinnat ähm, kaikkiassa pääosastoissa ja kaikissa yksiköissä, ettei tämä ole ainoastaan äh, GRO-pääosaston asia, joka taistelee sisämarkkinoiden puolesta joka päivä, vaan todella toivomme, että tämä olisi horisontaalista, mikä ikinä sitten komission rakenne tulevaisuudessa onkaan. En nyt toista, mitä kaveri tässä jo sanoi siitä, miten voisimme tiivistää nämä asiat niin, että tavalliset kansalaiset ymmärtäisivät nämä mm, on, että ihmiset voisivat luottaa, että tuotteet ovat turvallisia ja ne voidaan myös ostaa ja on myös ostovoimaa. Tämä on varmistettava kansalaisille, niin että ihmiset ovat tyytyväisiä. Näin yksinkertaisesti tämä on. Sittenhän meidän vaalipiirimme, niin kuin teilläkin, Meillä on yritystasolla vaalipiirimme ja teemme parhaamme niin, että saamme kotiläksemme tehtyä ja saamme välitettyä sisämarkkinoista saadut hyödyt ympäristö, yritysten ja yritysten työntekijöiden tietoon. Uh, from uh, Europe. Kiitoksia sitten uh, Eurokommerssin Bryhjelman, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ehkä voisin aloittaa komission rakenteesta. Täällä pohditaan sitä, miten asiat tulisi järjestää. Mielestäni pikemminkin huolestuttavampaa on se, että komissio sanoo haluavansa keskittyä isoihin linjoihin eikä pikkuasioihin, koska jos katsotaan tätä täytäntöönpanopuolta, niin jäsenvaltiot pääsevät kuin ko- koira veräjästä, kun kyse on niin kutsutusta pienestä rikkomuksesta. Tapauksia on koko joukko. Komissio ei ole toteuttanut minkäännäköistä seurantaa, koska katsottiin, että tämä on niin pieni rikkomus, mitä EU-lainsäädäntöön tulee. Ja jos tämä tapahtuu maissa, jotka eivät muutenkaan ähm, kunnioita sisämarkkinoiden sääntöjä, äh, niin äh, nämä pikkurikkomukset, jotka tänä päivänä ovat äh, sallittu, ja voivatkin muodostaa aika ison kokonaisuuden. Mielestäni tämä on myös aivan väärä viesti. Ehkäpä jos ajatellaan protektionismin vaikutusta, niin voisin ottaa jonkun ihan yksinkertaisen esimerkin. Viime vuoden lopussa otettiin käyttöön Slovakiassa uusi vähittäiskauppavero, ja se kohdistuu yksinomaan ulkomaissa omisteisiin vähittäissä kauppoihin noin 80 miljoonaa euroa vuodessa. Puolassa oltiin ottamassa käyttöön vastaava vero 500 miljoonaa e, euroa vuodessa, Unkarissa 100 miljoonaa. Nämä eivät kuitenkaan menneet läpi. Slovakiassa myös e, sakot ovat e, merkittävät, jos elintarvikelakia rikkoo Mm, vaikka kyse olisi tuotteesta, eh, joka on täysin eh, syömiskelpoinen, vaikka parastainen jos olisikin jo mennyt umpeen, niin eh, sakko on jopa miljoona euroa ja tässä on palkattava huomattavasti lisää henkilökuntaa tarkastamaan kaikki tuotteet jatkuvasti. Ja voitte kuvitella, mm, paljonko tässä tarvitaan lisää henkilöstöä ja mikä on sitten loppu hinta kuluttajalle, koska tuotteen hintaanhan tämä heijastuu suoraan. Jos katsotaan joitain jäsenvaltioita, EU rahoittaa eri maissa kampanjat, jotka kohdistuvat Euroopan unionin, jossa vastustetaan Euroopan unionia. Onhan tämä nyt aikamoista populismia nämä rahat menevät sellaisten ihmisten taskuun, jotka äh, haukkuvat Euroopan unionia. Mielestäni on täysin käsittämätöntä, että tällaista voi tapahtua, pääsee tapahtumaan. Ja mielestäni äh, nämä rahanat on kyllä suljettava. Tästä oli juuri raportti viime viikolla. Eli tulisi lopettaa sellainen sitten henkilöiden rahoittaminen, jotka valehtelevat, että mitä EU oikeastaan tekee. Kiitos. Kiitos. Ja sitten vielä Rova Ngoyens, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Pyrkisin ensin vastaamaan edustaja Arimon kysymyksiin. Täysi tai minimiharmonisointi ja se, mikä meidän kantamme on kuluttajien kannalta, miten suhtaudumme tähän mahdolliseen jännitteeseen – mitä tapahtuu siinä, onko täysin suojeltu kuluttaja oman lainsäädännön varassa, tai saako hän halvempia enemmän tuotteita tarjolle täyden harmonisoinnin takia, tulisi enemmän tuotteita mille markkinoille. Haluaisin sanoa, että perusajatus, että kuluttajat luopuisivat osasta oikeuksiaan, jotta voisivat saada enemmän tuotteita, tai palveluita, niin se on vaarallinen. Jos puhutaan vaikka tuoteturvallisuudesta, kysytään, miksi on näin korkea taso, silloin kilpailua on vähemmän. Meidän on tiedostettava, että tätä voitaisiin käyttää väärin. Minusta kuluttajat saavat melko hyvin suojaa. Tämä on ehkä enemmän tämä minimiharmonisointi yritysten ongelma, koska suurin osa kuluttajista minimiharmonisointi yhteydessä saavat yksityisoikeuden suojan alueellaan. Yrityksille tämä saattaa olla ongelmallisempaa, koska jouduvat noutamaan, noudattamaan toisenlaista lainsäädäntöä, jos he aktiivisesti kääntyvät toisten markkinoiden puoleen. Mutta luvuista nähdään, että tämä ei tunnu yrityksistä hankalalta suurelta kustannukselta. Tätä ehkä vähän suurennellaan teollisuuden puolelta. Ehkä. Jos saan päättää puheenvuoroni ensin. Niin. Meidän pitäisi suhtautua kuitenkin pragmaattisesti tähän täys- tai osaharmonisointi, minimiharmonisointitapaukseen. Täysharmonisointi toimii joskus oikein hyvin. Esimerkiksi lentomatkustajien oikeudet. Edustaja Schwab puhui siitä. Jätän huomiota tuon kritiikin, jota kohdistettiin järjestööni. Hyvä teksti, mutta miten tätä noudatetaan? Ihmiset eivät aina saa korvauksia, mutta siellä sinänsä EUn asia – Monet olemassa olevista direktiiveistä, joissa minimiharmonisointi on otettu lähestymistavaksi, on kuitenkin täysin harmonisointia. Eli monet asiat on täysin harmonisoitu 28 jäsenvaltiossa olemme tyytyväisiä siihen. Ja sitten pienessä osassa tapauksia on joku kiista, joka liittyy siihen, että on erilaiset oikeudelliset perinteet. Jäsenvaltiot pitävät kiinni jostain asiasta ja kuluttajat olettavatkin, että näinkään. Miten tästä edetään? Joko sanotaan, että pidetään yllä tätä vaihtoehtoa jäsenvaltioille, tai jäsenvaltiot voivat pitää kiinni tästä tasosta, tai ehkä toinen mahdollisuus, toinen kuluttajasuojan taso. Ja sitten uudelleen tarkastelun yhteydessä katsotaan, onko ongelmia syntynyt. Ja silloin päästään ainakin pattitilanteesta eteenpäin kun puhutaan täysi- tai osa minimiharmonisoinnista. Tai sitten on konflikti, pattitilanne ja direktiiviä ei saada ylipäätään. Olemme nähneet tämän esimerkiksi tavaran kauppakysymyksessä. Miten ikävää, että tällainen viive syntyi, kun edistystä olisi voitu saada, mutta – neuvostossa on sanottu, että täysharmonisoinnin takia on jouduttu tällaiseen pattitilanteeseen. Jos lähinnä puhutaan täysharmonisoinnista ja sitten jätetään tietyille sadoille vähän toimintavapautta jäsenvaltioille, ottaa huomioon oma oikeudellinen kulttuuri. Ja sitten katsotaan viiden vuoden jälkeen, mitä on tapahtunut, onko se ongelma vai ei, niin tämä olisi meistä oikea lähestymistapa. Sitten edustaja Schwab, puheenjohtaja keskeyttää. Yes, okay, yeah. Um, Voinko pyytää puhumaan lyhyesti, kun meillä on toinen paneeli vielä. Niin kyllä ihan lyhyesti minuutissa. Kun puhuttiin siitä, mitä harmonisointi on tuonut kuluttajille etuna, on ihan myönteistä yleensä, mutta aina ero menneisyyteen verrattuna on se, että nyt todella akilleen kantapäänä koko järjestelmässä on se, noudatetaanko lainsäädäntöä kunnolla. Meidän on ponnisteltava enemmän, jotta todella nähdään, että realiteetti on harmonisoitu kuluttajien eteen. Kiitos. Uh, Kiitos. Näin äh, voimme päättää ensimmäisen paneelikeskustelun. Nyt siirrymme toiseen paneeliin, äh, nimittäin äh, lainsäätäjän kannat. Ensin komissiosta, herra Nunes Almeida, olkaa hyvä. Dear Madam Chair, uh... Puheenjohtaja, hyvä Annelin hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Suuret kiitokset tästä kutsusta tulla puhumaan tämän päiväiseen kokoukseen, keskustelemaan Euroopan unionin sisämarkkinoiden hyödystä ja harmonisoinnin ja standardien tulevaisuudesta, josta paneelikeskustelussa on jo puhuttu. Viime vuonna juhlimme sisämarkkinoiden 25. vuosipäivää. Uskon, että kaikki arvostamme sitä, kuinka tärkeää se on monista vinkkeleistä katsottuna. Sisämarkkinat ovat EUn sykkivä sydän. Yli 500 miljoonaa eurooppalaista kansalaista sitä hyötyy 45 miljoonaa yritystä ja 14 biljoonan euron BKT hän on yksi Euroopan unionin suurimmista saavutuksista ja vahvin valtti yhä globaalimmassa maailmassa. Uskon, että tämä neljän miljardin sisämarkkinaohjelma, jota komissio on ehdottanut seuraavassa MFFssä 2021-2027, korostaa tätä merkitystä. Ensimmäisessä paneelikeskustelussa on minulle ainakin tullut jälleen kerran selväksi se, että jos sisämarkkinat on EUn sykkivä sydän, niin standardointi auttaa sydäntä sykkimään äh, hyvässä rytmissä. Uskon, että tämä on erityisen totta silloin, kun pyritään poistamaan kaupalta tek- kaupan teknisiä esteitä. Eurooppalaiset standardit, jotka korvaavat mahdollisesti ristiriitaiset kansalliset standardit kaikissa jäsenvaltioissa ovat tärkeitä. Näillä helpotetaan markkinoille päästö, pääsyä ja ne ovat edesauttaneet sisämarkkinoiden yhdentymistä. Niiden avulla on myös varmistettu, että täydentävät tavarat ja palvelut sopivat yhteen ja on mahdollistettu innovoivien, innovoivien tuotteiden mukanotto ja kuluttajat ovat voineet luottaa vaikuttaa eh, tavaroiden ja palvelujen tasoon ja laatuun Euroopan unionissa. Euroopan standardointijärjestelmää on kehuttu siitä, että sen avulla on eh, lisätty talouskasvua, tuettu innovointia ja globaalia kilpailukykyä Euroopan teollisuudelle. Kuitenkin eh, teollisuus muuttuu nopeasti ja tästä syystä edellytetään asiallisia standardointivastauksia, joita tuetaan pitkällä menevällä pitkälle eh, menevillä eurooppalaisilla standardoilla ja modernilla standardointijärjestelmällä. Euroopan standardointijärjestelmä eh, ainutlaatui, siis eh, ainutlaatuisuus on vahvistettu lainsäädännössä. Järjestelmä toimii yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuden komission ja standardointiyhteisön yhteistyön ansiosta 200 miljoonaa euroa sisämarkkinaohjelmasta on suunnattu tähän yhteistyöhön ja päivitettyjen tulevaisuuden kestävien standardien kehittämiseen. Kuten tiedätte, harmonisoinnit ja standardit, kun ne julkistetaan virallisessa lehdessä, ne tarjoavat valmistajille kaikille sisämarkkinoille tällaisen vaatimusten, vaatimusten vastaisuusoletuksen, joka tuo oikeusvarmuutta harmonistoitujen standardien käyttäjille, joka on erityisen tärkeää pk-yrityksille, koska näin ne voivat olla varmoja siitä, että tavarat vastaavat vaatimuksia eikä siitä tule lisää kustannuksia. Euroopan komissio on jatkuvasti tehnyt työtä parantaakseen Euroopan standardointijärjestelmän toimivuutta ja se on edelleen sitoutunut siihen, että sitä tehostetaan avoimuutta ja parannetaan samoin kuin oikeusvarmuutta kaikkien toimijoiden kohdalla, jotka ovat mukana tässä ähm, pitkällä menevien standardien laatimisessa kun ajatellaan tuomioistuimen päätöksiä aliotapausta, joka päätyi siihen, että, ei, että standardin nämä standardit ovat osa lainsäädäntöä. Komissio ryhtyy toimiin ja julkaisi ja standardeja koskevan tiedonannon viime syksynä. Siinä korostetaan vastuuta järjestelmän sisällä, erityisesti Euroopan komission vastuuta siinä, kun sen on aloitettava, hallinnoitava ja valvottava harmonisoituja standardeja. Se tarkoittaa, että komissio on edelleen jatkossakin kiinnitettävä huomiota harmonisten standardeja luonnosten sisällölle eh, ennen kuin ne siirtyvät osaksi lainsäädäntöä. Neljä avaintoimia on esitelty tässä komission tiedonannossa, jolla pyritään vahvistamaan tehokkuutta, avoimuutta ja oikeusvarmuutta, kun kehitetään harmonisoituja standardeja. Ensinnäkin komissio ja edelleenkin pyrkii vähentämään – ruuhkaa, joka on tällä alalla tapahtunut Euroopan standardisointijärjestöjen kanssa on tehty yhteistyötä, jonka ansiosta on päästy koko ajan eteenpäin harmonisointien standardien julkaisemisessa ja ruuhka on heiken, vähentynyt jo kolme neljäsosalla. Komissio edelleen tulee virtaviivaistamaan sisäisen päätöksentekoprosesseja, erityisesti päätöstä, jonka koskee harmonisoidusta standardien julkaisemista virallisessa lehdessä. Komissio on ryhtynyt tarkastelemaan parhaita käytäntöjä sisäisten menettelyiden mukaisesti ja viime vuoden lopusta alkaen on aloittanut jul- julkaisemaan näitä asioita komission päätösten kautta. Komissio on myös antanut ohjausasiakirjan, joka tarkastelee käytännönlähe- seikkoja, jotka liittyvät äh, standardoitujen sääntelyn täytäntöpanoon. Tässä on tärkeää, että asiakirja on helposti saatavilla ja, ja se selittää itsensä mahdollisimman järkevästi. Tavoitteena on lisätä avoimuutta ja ennakoitavuutta näiden standardien kehittämisessä. Komission on kuultava kaikkia asian kuuluvia sidosryhmiä ja pyrkii siihen, että asiakirja olisi saatavilla jo tänä, tänä vuonna. Lopuksi tärkeä asia koskee eh, konsultointijärjestelmän eh, noudattamisen valvontaa, tätä niin sanottua harmonisointien standardojen konsultointia. Niiden roolina on auttaa komissiota eh, suorittamaan laillista velvoitteistaan Järjestelmä antaa merkittävän panoksen hyvien standardien kehittämiselle niin, että loppujen lopuksi ne ovat tässä OGIUssa mukana. 35 asiantuntijaa katsomat 18 alaa. Järjestelmä on käynnissä ja antaa hyviä laadukkaita raportteja harmonisista standardeista komissiolle ja teknisille työryhmille standardointijärjestöissä Euroopassa. Komission linjana on se, että edistetään vapaaehtoista eurooppalaista standardien käyttöä, harmonisointia, harmonisointi ja yhteistyö ovat avainasemassa niin, että tämä kaikki onnistuisi. Harmonisointien standardien lisäksi on paljon muita eurooppalaisia standardeja ja eurooppalaisia äh, standardointituotteita, joita nämä järjestöt tuottavat. Niitä ei välttämättä ole muodollisesti pyydetty, mutta niitä on, niitäkin on tärkeää tukea energian, kiertotalouden, puolustuksen, turvallisuuden ja sisämarkkinoiden aloilla. Komissio on tunnistanut nämä asiat vuosikertomuksessaan. Ja siinä, siinä tietystä näistä asioista on puhuttu. Komissio on tehnyt läheistä yhteistyötä kumppaneiden kanssa teollisuuden puolelle, jul, myös julkiset viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja yliopistomaailma ovat olleet mukana viime vuosina, kun on ollut näitä yhteisiä standardointialoitteita ja myös kansainvälistä vuoropuhelua. Vuoropuhelun aikana komissio on saanut mukaan korkeatason edustajia mukaan lukien tämän valiokunnan puheenjohtaja ja näin voitiin keskustella strategista kysymyksistä ja saada aikaan panoksia komission standardointialoitteisiin ja avoimesti keskustella tulevista toimintapolitiikan prioriteetteista ja siitä, kuinka järjestelmää voitaisiin vahvistaa. Selvänä viestinä tässä tuli se, että tarvitaan varmistusta, suojaamista, vahvistamista. Roolit on jaettava selkeästi järjestelmän sisällä niin, että säilytetään globaali johtajuus EUn teollisuudella komissio edelleen määrittelee toimintapolitiikkaa ja kehittyy, keskittyy niihin niin, että standardointi on asianmukaista ja tiivistämällä koordinaatiota komission ja Euroopan järjest- järjestelmän välillä. Viimeisin hi- tiedonanto heijastelee tätä, järjestel- ja tätä pyrkimystä vahvistaa järjestelmän Lopuksi nykyjärjestelmä varmasti toimii, mutta komissio on tunnustanut, että sitä voidaan ja sitä pitää vielä parantaa. Komission tiedonannossa on mainittu toimia, joihin on ryhdytty välittömästi niin, että saataisiin edistystä aikaan oikeusvarmuuden, ennakoitavuuden ja nopeiden etujen, äh, tulosten, etujen aikaansaamisessa komis- tulee olemaan yhteyksissä eri osapuolten kanssa niin, että standardi standardointi edelleen säilyy mm, hyvin toimivien sisämarkkinoiden kulmakivenä. Tänä päivänä äh, standardityöryhmä päättää päänsä ja komissio on iloinen siitä, että Romanian aikana voidaan järjestää korkean tason standardointi kokous Bukaristissa. Kesällä se on mahtava tilaisuus edelleen keskustella strategista kysymyksistä ja saada aikaan panoksia koskien, näistä, koskien, koskien näitä yhteisiä aloitteita ja, ja hahmotella uusia toimintapoliittisia prioriteetteja. Kiitoksia mielenkiinnosta ja odotan keskustelua kanssanne tästä. Thank you very much. And then the next speaker is... Kiitos paljon. Sitten Nitsi Nitsioli, joka on Genelekin äh, Äh, standardointijohtaja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kutsusta siitä, että meidät, me pääsemme puhumaan tänne. Tehän tiedätte, että me edustamme Shenzhenellekissä kahta suurinta äh, standardointitarkastelujärjestelyä. Kun katsotaan EU-sisämarkkinoita, e tiedätte, että että eurooppalaiset standardit korvaavat kansalliset eh, tekniset standardit 34, eh, 34 eh, maassa, eli laajemmaltikin kuin sisämarkkinoissa, ja näin pystytään kaupan teknisiä esteitä poistamaan. Eurooppalaiset standardit mainittiin täällä aiemmin. Ne tukevat harmonisointi-lainsäädännön täytäntöönpanoa, kun ajatellaan esimerkiksi NLF ja ajatellaan direktiivejä. 20 prosenttia standardeista me on tehty komission pyynnöstä harmonisointilainsäädännön tukemiseksi ajatellen uusia lainsäädännöllisiä puitteita. Ja niin kuin Nunes de Almeida tuossa aiemmin totesi, Euroopan standardointijärjestelmän kulmakivi on yksityisen ja julkisen kumppanuus, eli ei yksinomaan standardointijärjestö, vaan myös komissio, julkiset viranomaiset ja kaikki sidosryhmät antavat panoksensa standardien luonnosteluvaiheessa ja viime kädessä siis ne, jotka näitä standardeja tarvitsevat ja käytännössä soveltavat. Ja näin julkisen ja yksityisyyden kumppanuus antaa joustavuutta standardivalmisteluille niin, että tuottajat ja kuluttajat voidaan ottaa huomioon ja ne tekniset järjestelmät jotka sitten osataan kunnioittavat olemassa olevaa lainsäädäntöä. Tarkoitus on myös helpottaa rajat ylittävää kauppaa, vähentää kustannuksia ja lisätä Euroopan teollisuuden kilpailukykyä paitsi sisämarkkinoilla myös maailmanlaajuisesti. Niin meillähän on myös sopimus kansainvälisen ISO ja IECn kanssa – on tärkeää korostaa, että järjestelmä ja standardit, joita tuotetaan, ovat markkinalähtöisiä ja vapaaehtoisia, perustuvat tosiaan siis sidosryhmien tarpeisiin. Tämä on äh, hyvin mukanottava järjestelmä, jossa kaikki kiinnostuneet tahot voivat osallistua työhön, äh, joka tapahtuu hyvin avoimessa läpinäkyvässä prosessissa. Euroopan standardointijärjestelmä on helpottanut sellaisen lainsäädännön luomista, joka tukee innovaatioita ja helpottanut innovatiivisten tuotteiden pääsyä markkinoille. Ja näin on kurottu umpeen keksintöjen, innovaatioiden ja markkinoiden välistä kuilua ja tietenkin parannettu myös kuluttajien turvallisuutta. Tässä on kuitenkin muutama seikka, jotka mielestäni on hyvä selventää. Olemme jatkuvasti havainneet, että linja on ollut hiukan hämärä lainsäädännön ja standardisoinnin välillä ja välillä on vaikea määrittää, mitä standardit kattavat, mitä lainsäädäntö kattaa. Ja itse asiassa näemme, että erityisesti ne, jotka eivät ole suoraan mukana standardointiprosessissa, kokevat ongelmallisena ymmärtää tämän rajanvedon. Eli tässä on tällainen harmaa alue, joka on itse asiassa lisääntynyt vuosien mittaan, erityisesti viimeaikaisten kehitysten vuoksi, kun tulisi keskittyä keskittyä teknisten ratkaisujen löytämiseen, mutta samalla vaatimustaso lainsäädännön tuntemuksen suhteen on noussut kovasti ja nämä asiantuntijat, kun lainsäädännöllinen ja hallinnollinen tietotaito, taso on kovin korkea, niin ovat joutuneet myös keskittymään siihen. Kuitenkin edelleen ollaan hyvin sitoutuneita hyvien standardien luomiseen sisämarkkinoiden tueksi. Näin haluamme tämän asian säilyttääkin joustavana ja sujuvana. Ja haluamme, että teollisuus ja sidosryhmät ovat mukana tässä työssä ja luottamusta, haluamme vahvistaa luottamusta tähän järjestelmään. Kaikkina näinä vuosina on nähty, että hyvin vähän todisteita turvallisuuspuutteissa on noussut esiin. Pääasiat ovat olleet pikemminkin kaupallisia, eivät turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita. Ja kiitämmekin komissiota monista toimista, joihin komissio on ryhtynyt selventääkseen lainsäätäjän roolia toisaalla ja standardojen roolia taas toisaalla. Ja koordinoimme työtämme hyvin tiiviisti yhdessä komission toimien kanssa, jotta kaikki mukana olevat sidosryhmät ymmärtävät, kuka on vastuussa mistäkin. Tulevaisuudessa mielestämme tulisi erityisesti keskittyä digitaalisen siirtymään – olemme digitaalisessa siirtymässä itsekin tiiviisti mukana. Pyrimme aikaansaamaan sellaisia standardeja, jotka todella vastaavat tulevaisuuden kehitykseen ja teollisuuden tarpeisiin. Meidän täytyy sopeuttaa toimemme uuden vuosituhannen vaatimuksia vastaaviksi ja meidän on oltava hyvin tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa – näemme, että on tarvetta tukea sidosryhmiä siinä, että miten niiden kannattaa osallistua ja todella panostaa standardointiprosessiin, koska standardit tuovat sitten koko yhteiskunnalle hyötyä ja hyvinvointia. Samalla haluamme säilyttää tämän järjestelmän joustavana ja sujuvana. Ja haluaisimme äh, lisää uusia aloitteita, joka perustuu äh, lainsäädäntöpuitteisiin. Täällä mainittiin aiemmin äh, kyberturvallisuus, kokonaisuus, joka osittain tietenkin edistää kuluttajien ja kansalaisten suojelemista, mutta ei perustu uuteen lainsäädäntöön pohjaan kun ajatellaan nämä äh, talouden toimijoita ja lainsäätäjiä muualla maailmassa, niin äh, yhteistyötä lainsäätäjän ja äh, standardoijan välillä Euroopassa pidetään kyllä esimerkillisenä, koska tässä teknologia, innovaatio ja markkinoiden odotukset ovat hyvässä tasapainossa. Ja tulevaisuutta silmällä pitäen haluamme jatkaa vuoropuhelua komission kanssa. Tämä yhteistyö on ollut aivan erinomaista monien vuosien ajan ja olemme täysin sitoutuneita jatkamaan vuoropuhelua nyt myös tuon Nunesta ja meidän mainitseman uusimman tiedonannon suhteen. Suunnittelemme myös julistusta, jossa todella selvennetään se, mikä on standardien rooli lainsäädännön tukena ja haluamme luonnollisesti parantaa myös sitten tulevien Euroopan parlamentin jäsenten tietoja ja ymmärrystä tästä asiasta. Euroopan teollisuuden kilpailukyky on sydäntämme lähellä ja tietenkin se, miten standardit voivat tukea innovaatiota, tutkimusta, digitaalista siirtymää. Sisämarkkinoilla uusi lainsäädäntökehys voi saada tukea standardeilta ja samoin 2030 kestävä, kestävän kehityksen agendaa talous, sosiaali- ja ympäristöulottuvuus huomioon ottaen. Teemme siis jatkossakin yhteistyötä komission kanssa tukeaksemme sisämarkkinoiden toimintaa. Kiitos. Kiitos teille. Seuraavaksi sitten herra Kenkanen, joka on korkean tason työryhmän johtaja neuvostossakin. Kilpailukyky ja kasvu, olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon tästä kutsusta osallistua tämän kuulemistilaisuuteen. Tänne Känkänen on nimeni. Johdan neuvoston korkean tason työryhmää, kilpailukyky ja kasvu. On todella arvostan tätä kutsua tulla tänne kertomaan kannoistamme harmonisoinnista sisämarkkinoilla. Haluaisin lisätä sen, että kantani täällä ovat henkilökohtaisia, eivätkä välttämättä heijastele neuvoston tai yksittäisten jäsenvaltioiden kantoja. Lähestyisin tätä tärkeää aihetta vähän yleisemmältä kannalta. Euroopan kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Se on pohjana mandaatissa työryhmällemme. Keskeisin kysymä Euroopassa, kysymys Euroopassa on se, mitkä poliittiset toimet olisivat tulevaisuudessa tarpeen, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että taloutemme kasvavat, voivat hyvin, mutta myös pärjättäisiin globaalissa taloudessa ottaen huomioon teknologisten muutosten nopea kehittyminen, ottaen huomioon ympäristö ja kestävyyskysymykset. Sisämarkkinat kehittyvät jatkuvasti. Ja näin tulisikin olla. Ja siksi sisämarkkinoiden ympärillä käytävä keskustelu on niin tärkeää. Tässä valossa on ratkaisevan tärkeää, että EUn strategiset prioriteetit tulevalle viisivuotiskaudella ottaisivat huomioon ainakin seuraavat kysymykset. Ensinnäkin on tärkeää luoda tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Euroopan yritykset oikeutetusti haluavat tasavertaiset toimintamahdollisuudet globaaleilla markkinoilla – ja siksi sama pitäisi saada aikaan sisämarkkinoilla, kotimarkkinoilla. Ja on sisämarkkinat on valtava aikaansaannos ja näin saadaan paljon hyötyä Euroopan yrityksille ja kuluttajille. Kuitenkin tasavertaisten yritysten toimintamahdollisuuksien luominen EU:ssa ja suhteessa ulkomarkkinoihin vaatii kokonaisvaltaisempaa tulevaisuuteen suuntautuvaa lähestymistapaa. Erityisesti on ajateltava linkkejä sisämarkkinapolitiikan, teollisuuspolitiikan ja digitalisoinnin välillä. Näitä yhteistyön mahdollisuuksia pitäisi paremmin käyttää hyväkseen ja teollisuuden etujen mukaisesti. Globaali kilpailuteknologian kehitys, digitalisaatiokehitys olisi nähtävä yhä enemmän mahdollisuutena, ei uhkana. Siksi on hyvin tärkeää, että myös sosiaaliset kysymykset otetaan huomioon, kuten työpaikkojen määrään ja laatuun liittyvät kysymykset otetaan kunnon keskustelun kohteeksi. Tässä on tärkeää ajatella osaamista. Kansalaiset on saatava vakuutetuksi siitä, että Euroopan kasvua ei saada aikaan heidän kustannuksellaan, vaan että näin syntyy aitoja mahdollisuuksia, josta kuluttajat ja kansalaiset voivat hyötyä. Kolmanneksi, on selvää, että yhteisiä sääntöjä tarvitaan niillä talouden saroilla ja niissä taloudellisissa toimissa, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä ajatellen EUn kilpailukykyä kasvua. Harmonisointi voi olla erittäin tehokas ja hyvä väline yhteisten sääntöjen aikaansemiseksi, ja näin saataisiin paremmin toimivat sisämarkkinat aikaiseksi, erityisesti kun harmonisoinnin tarve on harkittu tarkkaan niin harmonisointu lainsäädäntö todella vastaa markkinoiden kehitystarpeisiin. Lisäksi meidän on huolehdittava siitä, että täytäntöönpano ja harmonisoidun lainsäädännön noudattaminen toteutuu kaikkialla Euroopan unionissa. Kuitenkaan ei ole kyse ainoastaan lainsäädännön harmonisoinnista. Muitakin keinoja on kilpailukyvyn parantamiseksi. Digitalisaatiokehitys on keskeinen osa sisämarkkinoita ja modernia teollista maailmaa. Näin saadaan paljon kasvupotentiaalia Eurooppaan ja globaaleille markkinoille. Siksi digitalisaation mahdollisuudet todella pitäisi ottaa tehokkaasti käyttöön. Haluaisin antaa teille esimerkin. Esimerkiksi EUn tietosuoja-asetus kuuluisa sellainen voidaan nähdä uutena standardina käyttäjille. Ja näin otetaan huomioon myös datan siirrettävyyden vaatimukset Euroopassa. Mahdollisesti siitä voi tulla globaalikin standardi jossain vaiheessa. Parhaassa tapauksessa näin voitaisiin saada uusia liiketoimintamalleja käyttöön Euroopassa. Todellakin sisämarkkinat on tärkeä väline ja hieno mahdollisuus Euroopalle ja sen taloudelle. Valitettavasti sisämarkkinoilla ei ole täysin otettu huomioon markkinoiden kehittymistä, koska ei pystytä riittävän nopeasti reagoimaan teknologian kehityksen ja muutokseen markkinaympäristössämme. Tällä on ollut vakavia vaikutuksia, kun monet EUn teollisuudet eivät ole pysyneet muutoksen vauhdissa, eivätkä näin pysty kilpailemaan menestyksekkäästi maailmanmarkkinoilla. Tämä on ongelma, kun ajatellaan Euroopan kilpailukykyä. Tämä on ongelma, joka on ratkaistava. Muuten on vähän toivettavan sille, että taloutemme kukoistaa pidemmällä aikavälillä. Tässä valossa sisämarkkinoiden kehittäminen on yksi keskeisimmistä prioriteeteista – puheenjohtajatriossa. Me olemme valmiita jatkamaan tärkeää vuoropuhelua, jotta voidaan huolehtia siitä, että sisämarkkinoiden kehittäminen on prioriteetti myös tulevissa strategisissa prioriteeteissa EU:ssa, että sisämarkkinat ja sen yhteydet teollisuuspolitiikkaan ja digitalisaatioon otetaan kunnolla tarkasteluun tulevissa strategisissa prioriteeteissa EU:ssa samoin kuin komission tulevassa viiden vuoden työohjelmassa. Lisäksi kunnollinen uusien prioriteettien täytäntöönpano on tärkeää. Tässä Euroopan parlamentin rooli on tietenkin hyvin tärkeä. Lopuksi haluaisin kiittää teitä oikein sydämellisesti siitä, että sain käyttää puheenvuoron täällä neuvoston korkean tason työryhmän edustajana. Kiitos. I would like to ask. Kiitos. Andreas, onko sinulla kysymyksiä tämän jälkimmäisen paneelin puhujille. Ole hyvä. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös puhu- puhujille. On aika kiinnostavaa ku- ku- kuunnella näitä argumentteja. Minulla olisi kysymys, joka liittyy puhujille, jotka puhuivat standardoinnista eh, sääntely mielessä erityisesti. En näe, että tässä on mitään erimielisyyttä siitä, mikä on standardoinnin tarve ja arvo. Mutta kyllä tässä on käsittääkseni kaksi haastetta. Ensinnäkin se, kuinka voidaan varmistaa, että Euroopan standardit, hyvä, ne jotka hyväksytään, että niistä viestitään asiallisesti niin, että ihmiset, jotka eivät ehkä ole täysin tyytyväisiä standardeihin, voisivat et, ettei siitä kansallisesta lähdöstä voisi lukea, että, että on käytetty vääriä standardeja tai jotenkin takaaven kautta toimittu. Tämä, tämä tapainen asiahan oli joulukynttilöiden kanssa. Se oli aika hyödyllinen helppo esimerkki. Joissakin maissa se on kuitenkin saanut pahaa kritiikkiä ja päätynyt kansalliseen sanomalehtiin ja ja siitä on, vastaan on hyökätty, että tämä olisi ollut tällaista takaaven kautta tuotua sääntelyä, mitä standardointi ei koskaan ole. Jos tällä tavalla hyökätään EUta vastaan, niin se on aivan painajaismaista. Toiseksi voi tulla sellaisia ongelmia, että PK-yrityksissä on vähemmän ihmisiä ja kapasiteettia niin, että voitaisiin käyttää aikaa näissä työryhmissä, standardointityöryhmissä, ja on mahdollista, että ne yritykset, joilla ei ole mahdollisuuksia osallistua näihin työryhmiin ja eh, niiden sihteeristöihin pitkällä aikavälillä niillä olisi parempi asema, mutta tämähän on huono asia. Eihän EU ole tästä kuitenkaan vastuussa, vaan ongelma koskee taloudellista rakennetta. Tämä on kuitenkin asia, johon olisi puututtava. Thank you, and then uh, I would like to... Kiitoksia. Minä Lisäisin vielä liittyen tuohon ensimmäiseen keskusteluun, niin kysyisin komissiolta, että mitenkä komissio todella olemassa olevan lainsäädännön noudattamasta, noudattamista tarkastelee entistä vahvemmin, mitenkä huolehditaan siitä, että olemassa olevaa lainsäädäntöä jäsenvaltioissa täytäntöönpannaan ja sovelletaan käytännössä. Ja sitten äh, yleisemmin vielä standardeista, kun ajatellaan Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, standardoinnissa on tiettyjä eroja. Yhdysvalloissa tämä on käsittääkseni hyvinkin vapaaehtoista, eli tuotteet itse voivat päättää, valmistavatko tuotteensa olemassa olevien standardien mukaisiksi. Eli tulisiko meidän Euroopassakin valita pikemminkin vapaaehtoinen lähestymistapa vai ei? Nämä ovat minun kaksi kysymystäni. ehkä mennään samassa järjestyksessä kuin ensimmäisessäkin paneelissa. Eli ensin komissioedustaja Nunes Almeida, olkaa hyvä. Uh, well. Um, I'm, a bit sort of struggling on how to reply. No en ole ihan varma, miten vastaisin edustaja Schwabin ensimmäiseen kysymykseen, eli miten voidaan estää se, että ihmiset valittavat standardeista, kuten kynttilöistä joulun aikaan sanomalehdissä. No, periaatteessa pyritään konsensusjärjestelmään. Yksi Euroopan järjestelmän ajatus on se, että se on osallistava. Siihen menee ehkä vähän aikaa, mutta ajatus on se, että kaikki saadaan samaan huoneeseen keskustelemaan, sopimaan standardeista – niin että kaikki edut otetaan huomioon, kaikki osapuolet, yritykset ja niin edelleen. Oletan, että tyytymättömiä ihmisiä löytyy aina, kun ajatellaan standardointiprosessin lopputuotetta. Koska valitettavasti monet kysymykset ovat hyvin teknisiä, mutta aina nämä eivät päädy tietenkään sanomalehtien sivuille. Mutta no, sanoisin, että mitä enemmän kuluttajajärjestöt tai muut edustajat ovat standardointijärjestelmässä mukana, sitä vähemmän on tällaisia lopputuloksia. Pk-yrityskysymykseen sekin on tärkeä. Todella pitää paikkansa se, että olisi epärealistista ajatella, että pk-yritykset voivat käyttää yhtä paljon henkilöstöä standardointiprosessissa pakettien yhteydessä kuin suuryritykset. Aivan totta. Ja yksi komission huolenaiheista, kun arvioidaan harmonisointia, standardia ja viitearvoita, on se, että suuremmat ryhmittymät eivät pääse vaatimaan lisää standardointia, joka ei sovi niinkään pienemmille yrityksille – Ennemmin kuin että pyritään saamaan kaikki PK-yritykset teknisen komitean jäseniksi, se on luultavasti mahdoton tehtävä. Meidän pitäisi keskittyä siihen, että saadaan edustajia, PK-yritysten edustajia laajemmin ymmärtämään, mitkä ovat jäsenten aidot huolenaiheet niin, että niitä voidaan edustaa sopivalla tapaa prosessin aikana. Sitten kysymyksenne puheenjohtaja lainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta. Yksi komission prioriteeteista tällä saralla on se, että lainsäädäntö, eurooppalaiset säännöt siirtyvät lainsäädäntöön oikealla tapaa. Näin pyritään huolehtimaan siitä, että jäsenvaltiot näkevät prioriteettina eurooppalaisen lainsäädännön käyttöönoton – ei voida ajatella, etteikö tämä olisi prioriteettikomissiossa. Ja viittaisin ehkä siihen, että aikaisemmin ajateltiin, että pieni tapaus on sellainen, että komissio ei kiinnitä siihen huomioon, vaan sen kanssa selviää. Voi olla niin, että komissiolla ei ole mahdollisuutta puuttua kaikkiin tapauksiin, jotka tuodaan komission tiedoksi. Meillä on otettava huomioon faktat ja resurssit aina se ei ole mahdollista, mutta meidän on huolehdittava siitä, että kansallisella tasolla otetaan huomioon sisämarkkinatarpeet, kaikenlaista kahdenvälistä yhteistyötä, joka mahdollistaisi sen, että kunnolla hoidetaan tällaiset pienet tapaukset, kuten kysyjä sanoi, EUn ja Yhdysvaltain standardoinnista. Yleisesti ottaen mielestäni Euroopan teollisuus ja Euroopan standardointiyhteisö ja me ovat, olemme kaikki samaa mieltä siitä, että nykyjärjestelmän perusperiaatteet, säännöt ovat ihan kelvolliset. Mielenkiintoista verrata Yhdysvaltain järjestelmään voimme aina oppia muilta maailman alueilta. On selvää, että eroja on standardoinnissa EUn ja Yhdysvaltain välillä paljon. Tässä on mahdollisesti kaksi mallia, joita voitaisiin matkia muualla maailmassa, mutta en usko, että tähän mennessä on ollut mitään sellaista ajatusta, että meidän pitäisi hyväksyä amerikkalainen järjestelmä. Me olemme ihan tyytyväisiä tähän osallistavaan yksi standardi yhdelle tuotteelle itselle tärkeämpänä kuin muut periaatteet. Tämä on ollut ihan menestyksekäs, emmekä aio sitä lähteä muuttamaan. Kiitos. Thank you very much. And then uh, the next... Kiitos. Pyytäisin, että muut puhujat puhuisivat lyhyesti. Kiitän uh, ennalta tulkkeja siitä, että saamme muutaman minuutin yliaikaa nyt. Minsi rooli, olkaa hyvä. Be brief. Kiitos. Voin puhua ihan lyhyesti. Tuo kysymys siitä, että Euroopan standardointi on hyvin avoin, inklusiivinen, läpinäkyvä ja konsensukseen perustuva. Pyrimme ottamaan huomioon kaikki sidosryhmät kehittäessämme standardeja Euroopan tasolla ja tietenkin myös jäsenjärjestöissämme kansallisella tasolla ja tiedotamme kun äh, hanke käynnistyy mahdollisimman laajalti niin, että kaikki kiinnostuneet osapuolet voivat osallistua. Ja niin kuin aiemmin todettiin, voi olla hankalaa saavuttaa kaikkia, mutta pyrimme todella ottamaan mukaan hyvän tiedotuksen kautta mahdollisimman laajalti sidosryhmät, kun kehittelemme standardeja, niin meillä on julkinen kuulemisvaihe, joka antaa mahdollisuuden kaikille kiinnostuneille tahoille esittää huomioita standardiluonnokseen liittyen, eivät osallistuisi luonnosteluun itse, voivat kuitenkin osallistua standardien kehittelyyn. Panen kuitenkin merkille, että tässä voimme parantaa tietoisuutta entistä paremmin. Ja mitä sitten tulee pk-yritysten osallistumiseen todella? PK-yritykset ovat yksi pääasiallisista sidosryhmistämme ja meidän on tunnustettava, että niillä on vähemmän nämä äh, mahdollisuuksia kuin suuryrityksillä osallistua, mutta pyrimme tukemaan PK-yritystenkin osallistumista äh, samoin kuin muiden tai eri yhteiskunnan tahojen osallistumista. Meillä on työryhmiä, jotka pyrkivät parantamaan osallistumista ja osallistumismahdollisuuksia niin Euroopan tasolla kuin kansallisellakin tasolla. Sitten vielä viimeinen kysymys, hyvä muuten tietää, että tässä ei, olla, ei ole pyrkimyksiä siirtyä kohti yhdysvaltalaista järjestelmää, joka poikkeaa eurooppalaisesta järjestelmästä. Kuitenkin eurooppalainenkin järjestelmä on vapaaehtoinen, standardit ovat vapaaehtoisia ja myös Euroopassa tämä standardien kehittely on markkinapohjaista. Teollisuuden on oltava mukana ja tämä on siis vapaaehtoista ja jotkut standardit ovat sitten mukana virallisessa lehdessä äh, lainsäädännön tukena ollessaan, mutta ydin äh, äh, tarkoitus on todella tämä vapaaehtoisuus. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vielä Kerkänen, olkaa hyvä. President, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitoksia. Aivan muutama yleishuomio. Standardointi on toki merkittävä komponentti sisämarkkinoiden rakennetta tässä yhteydessä – Ehkä haluaisin toista vielä tarpeen nopeuttaa tilannetta erityisesti niillä aloilla, joita leimaa nopeasti kehittyvät teknologiat. Jos EU haluaa pysyä globaalien markkinoiden kehitysten kärryillä ja jos haluamme pysyä relevantteina monilla talouden aloilla, jotka globaalisti kehittyvät, niin uskon, että meidän on pystyttävä kehittämään sekä tätä mittakaavan muuttamista ja myös sitä, että saadaan riittävän nopeasti järjestelmämme mm, sopeutettu niin, että yritykset todella voivat kehittää toimintaansa. Tämä minusta pätee myös standardoinnin asettamisessa. Ja meillä on kyllä esimerkkejä menneisyydestä, esimerkiksi GSM-standardi, sehän koko televiestinnän, puhelinviestinnän kehittämisen taustalla olikin. Ja se oli eurooppalaisten standardien ansiota loppupeleissä. Joten ehkäpä voisi myös katsoa näitä nousevia teknologioita enemmän kuin tällä hetkellä teemme. Ja erityisesti juuri keskittyen niihin olisi tärkeää todella huomioida markkinoiden tarpeet ja kehityskulut. Thank you very much. Kiitos teille. Kiitos kaikille puhujille. Kuulimme mielenkiintoisia esityksiä ja niin kuin tiedätte, pari komission jäsentä edust- esittelevät viime vuosien toimensa ja myös ehdotuksia tuleville vuosille. Ja nyt voimme sitten sen pohjalta, mitä te meille kerroitte, esittää heille myös ehdotuksia. Kiitos oikein paljon. Puheenjohtaja kiittää vielä tulkkeja tästä yliajasta. Ja nyt oikein hyvää ruokahalua lounalla. Kokous jatkuu iltapäivällä. Kiitos.